Uh, ladies and gentlemen, could I, um, could I invite all of you to... Uh... Hyvät naisten herrat, voitteko istutua alas? Ja uskon, että meillä on tällainen hyvät paneelin edustajat täällä tänään paikalla, joten haluamme mielellämme puhua heidän kanssaan. Joten voisimmeko aloitella? Uskon, että täällä on jokaiselle tuoleja tarjolla. näen täällä paljon vähittäiskaupan maailman edustajia, mielenkiintoisia henkilöitä. Tervetuloa myös tänne, mutta myöskin jäsenet. Erityisen lämmin tervetuloa toivotus. Ministerille Rova Nore, Nore Kienelle Liettuan siis puheenjohtajavaltion edustaja, ja Michel Barnier, joka on aina aktiivinen osallistuja täällä meidän kokouksissamme, joten on hyvä, että hän on täällä kertomassa meille myöskin asioista. voisin johdatella tätä tämän kokoukseen. Ja näette myöskin tämän, tämän, tämän julisteen täällä, mikä on ollut ympäri parlamenttia esillä. Tiedätte varmaankin. Niin, mm, sen lisäksi tietenkin haluan myöskin toivottaa tervetuloa kaikki täällä verkossa meitä seuraavat webstreamingin kautta katsojat. Ja nyt on myöskin mm, sisämarkkinakuukausi. kuukausi ja olemme tehneet monia videokeskusteluja tästä aiheesta. Minä olen oman, oman panokseni keskiviikkona. Ja tämä jatkaa sitä työtä, mitä täällä valikonnassa on tehty aikaisemmin. Jota katsotaan ja vähittäiskaupan roolia meidän markkinoidemme laajemmassa yhteydessä. Meillä on tärkeä rooli sisämarkkinoiden tukemisessa, mutta myöskin kuluttajan suojan kannalta. Koska usein kuluttajat haluavat ostaa vähittäiskaupasta tuotteita ja katsoa myöskin merkintöjä näissä tuotteissa. Nämä ovat tietenkin tärkeitä asioita heille, kuten myöskin koko vähentäismyynti tarjontaketjun ja tämän ostoprosessit, hallinto, osto ja laadun hallinta ja myöskin tuo turvallisuus ovat kaikki tärkeitä asioita. Mekin kaikki asiat, mitä täällä valiokunnassa teemme, on jollain tavalla vaikuttamassa vähittäiskauppaan, sektori ja tämän takia haluamme myös käydä keskustelua heidän kanssaan. Ja tämä ensimmäinen vähittäiskaupan markkinoita koskeva paneeli, joka nimi on tehokkaampien ja kilpailukykyisempien vähittäiskaupan markkinoiden edistämiseksi Euroopassa, niin haluaisin kiittää tässä myöskin sitten Rova Koratsa Piltiä, joka johdatteli meidät tähän aiheeseen. Ja sitten myöskin edustaja De Jong, joka on myöskin valmistanut lausunto tähän liittyen, sekä Heidi Ryylin myöskin, joka on tässä varjoesittelijänä. Pyöreän pöydän keskustelun tämän paneelin tarkoituksena oli tuoda tänne yhteen eri toimijoita ja pyrimme keskustelemaan täällä kahdesta eri aiheesta. Ensinnäkin sitä, että kuinka voidaan vähentää esteitä vapaalta liikkuvuudelta, sijoitusvapaudelta ja valinnalta. Ja sitten tämän jälkeen katsomme sitten toisessa vaiheessa – kauppasuhteita yritysten kesken ja kuinka voidaan luoda reiluutta ja vastuutta tästä aiheesta. Tästäkin on komission asiakirja. Ja täällä on myöskin näitä muita puhujia, joilla on mahdollisuus sitten keskustella tästä aiheesta. Tässä ilmoitukset ja sitten myöskin haluan ilmoittaa, että kun pyrimme ottamaan yhteyksiä kansalaisiin. Meillä on myöskin Twitteri täällä käytössä. Twittejä voi lähettää. Ja täällä tänä, jos laittaa tämä Risuaita Retail Around, round Table-osoite, niin tämän osoitteen kautta me katsomme sitten ja voimme laittaa ne tänne screenille myöskin näitä teidän kommentteja. Ja jos jotain mielenkiintoisia kommentteja tulee, niin voi olla, että täällä Twitteristäkin ottaa niitä sitten esille. Tässä minun ensimmäinen kommenttini ja sitten toinen kommentti, riippuen siitä, kuinka nämä kysymys- ja vastaustunti menee, niin voimme ehkä antaa myöskin muillekin vielä puheenvuoron, mutta tätä voi taata. Ehkä voitte pyytää puheenvuoroa sitten siinä vaiheessa ja sitten Rosviitto tässä laittaa sen ylös. Ja pyrimme saamaan mahdollisimman paljon puheenvuoroja tähän vielä mukaan. Tässä varmaankin järjestelmään ja organisaatioon liittyvät asiat, joten voidaan aloittaa sitten johdannolla. Anna-Maria pitää puhua ensin viisi minuuttia Ja sitten, ja niitä ministeri voi puhua sitten lopuksi vaikka tämän keskustelun lopuksi. Ja sitten myöskin missä Panien mm, puhuu meille ja Dennis de Jong. Ja sitten kuulemme e-, ensimmäiset asiantuntijatkin vielä. No, asiantuntijat esittelen sitten, kun tulemme tähän kohtaan. No, tämä on aika pitkä esittely, joten Anna-Maria, ole hyvä. Kiitokset Malcolm ja oikein paljon kiitoksia tästä sitoutuneisuudestasi tukeessasi meidän työtä. Tervetuloa komissaari Barnier, arvoisa ministeri, arvoisat kollegat, hyvät vierailijat ja puhujat ja kiitos niille, jotka olette vuosien saatossa tehneet hartevoimen töitä sen puolesta, että juuri vähittäiskauppa saadaan kasvun kulutuksen ja kilpailukyvyn moottoriksi. Saan tänään todeta seuraavaa. Minä olen hyvin iloinen siitä, että me todellakin pääsimme vauhtiin tämän paneelin tiimoilta. Tämä on varmaan myöskin teidän mielestäni viesti siitä, että me olemme sitoutuneita yhteistyöhön komission, parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta vähittäiskauppa pysyy päivän polttavana asiana niin kauan, kunnes asiat ovat kunnossa. Se va- kaipaa sitä. Tämä on teidän paneelinne. Täällä saatte äänenne kuuluviin. Täällä voitte esittää kriittisiä kommentteja, kertoa mitä olette saaneet aikaiseksi. Voitte ehdottaa yhteistyön muotoja. Tarkoituksenamme on sitoutua vapauden puolesta taistelemiseksi. Me haluamme saada sisämarkkinalainsäädännön täytäntöön pannuksi kaikkialla Euroopassa ilman sen kummempia esteitä tai rajoitteita. Me haluamme varmistaa, että kaikilla kauppiailla on mahdollisuus tarjota työt, tuotteitaan 500 miljoonalle kansalaiselle ja että 500 miljoonaa kansalaista voivat nauttia kaikista tar- koko tarjonnasta. Mutta se on melkoinen vastuu. Se edellyttää vastuullista lähestymistapaa ja oikeudenmukaisuutta. Meidän pitää osoittaa, että voidaan rehdissä hengessä kilpailla. Kuten viime viikolla totesin, niin historiallinen askel oikeaan suuntaan on nyt käsillä. ...450 vähittäissektorin yrityksen johtajat ovat sitoutuneet vapaaehtoiseen toimintaan – ja minä olen iloinen siitä, että maataloussektorin edustajat ovat täällä paikalla. Mielenkiinnolla jään odottamaan teidän kommenttejanne. Tiedän, että teillä on vielä huolenaiheita, joihin meidän täytyy paneutua, mutta toivotaan, että neuvotteluita jatketaan ponnekkaasti. Tehkää yhteistyötä komission kanssa vaikutusanalyysin tiimoilta. Yrittäkää saada äänenne kuuluviin ja näin voitaisiin ratkaista teitä kohdanneet ongelmat. Tämän riittänee alustukseksi. Me haluamme kuunnella muiden kommentteja. Ja arvon puheenjohtaja, yrittäkää varmistaa, että meillä on aikaa keskusteluja varten. Ja minä toivon, että meillä on täällä todellakin avoimessa hengessä käytävä paneelikeskustelu tarjolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin. Niin. Täällä myöskin voi Twitterin ja Webstreamin kautta meitä seurata siis. Kiitokset tästä johdannosta. Nyt haluan antaa, antaa puheenvuoron komission jäsenelle Michel Barnierille. Ja hän myöskin voin todeta, että tämä on vähän yhteistoimintaa meidän ja komission kesken. Me haluaisimme todellakin aloita, aloittaa vuoropuhelun, että tätä vuoropuhelua haluamme jatkaa täällä. Olkaa hyvä, komission jäsen. Kiitoksia Malkon, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ja hyvää iltapäivää teille kaikille. On hienoa olla avaamassa tätä pyörän pöydän keskustelua, tätä foorumia, foorumia jolla voitte ilmaista ajatuksianne, kritiikkiä ja huomioita. Malcolm Harborin ja Maria Koratsa Bildin johdolla haluaisin kiittää sitkeydestänne näissä asioissa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja esityslistan huippupaikoilla Nämä asiat eivät aina ole helppoja ratkoa, mutta lähetyskauppa on hyvin tärkeä asia. Ja myöskin eh, tällä paikalla oleva ministeri on ollut erittäin aktiivinen vähittäiskauppa-asioissa. Hän vastaa niistä Liettuon puheenjohtajuuskauden aikana tällä hetkellä. Myöskin parlamentin jäsenet ja edustaja Jong, joka pian puhuu, on ollut erittäin aktiivinen Tämä hetki on, kuten Malcolm Harbour tässä mainitsi sisämarkkinoista puhuttaessa, tärkeää. Me olemme käyneet neljä viikkoa julkista keskustelua. Internetin välityksellä ensimmäisen kerran Euroopan komissio on nyt halunnut vastavuoroisella interaktiivisella tavalla kuulla huomioita ja kritiikkiä sisämarkkinoihin liittyvistä aiheista aivan alhaalta ylöspäin. Ympäri Euroopan meillä on ollut 24 foorumia 24 eri kielellä. Tämä on aivan ennennäkemätöntä. Tarkoitus on taata se, että ihmisiä ei jarruttaisi kieli. Kysymys. Olemme käsitelleet työllisyyttä, yhteiskunnallisia sosiaalisia oikeuksia, yhtenäismarkkinoita, kansalaisten suhdetta pankkialaan. Nämä ovat ne suuret aiheet, joita olemme nyt näinä viikkoina käsitelleet. Ja Maria, olen erittäin tyytyväinen siitä, että tämä foorumi järjestetään nyt keskellä tätä kontekstia, tätä vuoropuhelua. Tällainen foorumi on paitsi hyödyllinen, komissiohan on aina tyytyväinen siihen, että kuulemme asioita. Komissiohan ei yksin toimi. Nämä tekstit koskettavat parlamenttia ja ministerineuvostoa ja niin edespäin. Ja hei, meidän tekstejämme, meidän aloitteitamme parantavat näitä tekstejä. Voidaan kritisoida, niitä voidaan kehitellä. Ja mielestäni on tärkeää, että me käymme keskustelua. Bryssel ei yksin pysty toimimaan sisämarkkinoiden suhteen olemme käännekohdassa. Talouskriisi tai talouskriisit eivät vielä ole ohi. Olemme tehneet paljon töitä, paljon hyvää työtä, jotta saattaisimme Euroopan takaisin oikeille raiteille, sellaisille raiteille, jotka ovat nyt samalla linjalla. Sehän on junan kannalta aina parempi asia. Ja finanssialan suhteen emme ole vielä täysin päämäärässämme. Kaikki jäsenvaltiot tekevät töitä julkisen talouden tasapainottamiseksi ja me tarvitsemme tämän vuoksi taloudelle sellaisia perustuksia, jotka ovat selkeät ja vankat ja nyt juna on uudelleen lähdössä liikkeelle. Tämä taistelu alkaa uudelleen nyt ja tämä taisteluhan on taistelu, jota käymme kasvun ja työpaikkojen sekä kilpailukyvyn eteen. Kilpailukyvyn, kasvun, työpaikkojen eteen tehtävässä taistelussa kaikki kansalaiset ovat tarpeen, kaikki yritykset ovat tarpeen ja kaikki alueet Euroopassa ovat tarpeen. Me olimme siis hyvin vakuuttuneita siitä, että tämä aihe, jota nyt käsittelemme, ja tämä talouden sektori, jota käsittelemme, on erittäin tärkeä. Se edustaa kuutta miljoonaa pk-yritystä Usein ajatellaan vain suuryrityksiä, mutta PK-sektori on erittäin tärkeä. Tämä edustaa yli 18 miljoonaa työpaikkaa. Jokainen kansalainen, jokainen yritys, jokainen alue on tästä alasta riippuvainen. Se on kasvun moottori ja sitä tulee entuudestaan tukea. Me ei voi kuitenkaan unohtaa niitä uusia haasteita, jotka nämä perinteiset sektorit tai nämä yritykset kohtaavat. Ja aivan ensi linjassa erityisesti luonnollisesti ovat vähittäiskaupat. Meidän tulee niitä tukea. Ja meillä on tiettyjä prioriteetteja. Mielestämme vähittäiskauppa on paljon tärkeämpi kuin vain jonkinlainen välittäjä jakeluketjun ja kuluttajan välillä. Tämän vuoksi vähittäiskaupan to- toimintasuunnitelmassamme me korostamme näitä ajatuksia, joita Koratsa Biltas mainitsi, tämän sektorin kilpailukyvyn tukemista ja esteiden poistamista tai vaikeuksien poistamista eri osioilta. Me tulemme etenemään tämän suunnitelman tiimoilta. Meillä on korkean tason työryhmä, jonka työ tulee tekemään mahdolliseksi strategian kehittämisen ja sen paremman soveltamisen. Ensimmäinen tämän ryhmän kokous on joulukuussa. Tarkoitus on selventää komission ehdotusta ja valottaa sitä kriittisellä tavalla. Voisin käyttää tätä hetkeä hyväkseni puhua tästä korkean tason työryhmästä vähittäiskaupan toimintasuunnitelman alalla. Ja tämän lisäksi elintarvikeketjun työryhmästä, korkean tason työryhmästä, niitä ei ole luotu instituutioita ajatellen. Toimielimethän ovat talouden palveluksessa, ne pyrkivät luomaan sellaiset puitteet ja sellaiset säännöt, joiden avulla talouden toimijoille syntyy suotuisempia olosuhteita. Toimijoitahan ovat yrittäjät ja kuluttajat. Nämä foorumit on tarkoitettu kuluttajia, vähittäiskauppioita ja jakeluketjua varten. Tarkoitus on poistaa nä- olemassa olevia vaikeuksia. Sen vuoksi näiden foorumeiden työ tulee täydentämään ja tukemaan jokaisen markkina ketjun, jokaista markkinaketjun lenkkiä ja tukemaan sisämarkkinoita. Tässä Dennis de Jongin työ on ollut tärkeä. Kiittäisin teitä siitä. Se on ollut erittäin tärkeä osa sitä, että ymmärrämme tämän sektorin haasteita ja tulevaisuuden tilannetta. Sitten, no, tässähän aluksi halusin puhua puitteistoista ja tämän jälkeen minun täytyy käsitellä niitä ongelmia, joita meillä on edessämme. Erityisesti sopimattomat kaupalliset menettelyt ovat hyvin tärkeä osa niitä. Vihreän kirjan tiimolta järjestetty kuuleminen valotti tätä ongelmaa näiden sopimattomien kaupallisten menettelyiden ongelmaa. Ja on selvää, että kukaan ei kiistä, että näitä menettelyjä esiintyisi. Eivät tuottajat eivätkä vähittäiskauppiaat sitä kiistä. Tällä hetkellä käydään väittelyä siitä, kuinka paljon tällaisia sopimattomia kaupallisia menettelyjä esiintyy, ja me pyrimme niitä luetteloimaan, että voisimme vähentää niitä tai taistella niitä vastaan. Lähestulkoon kaikki tuottajat ja kaikki vähittäiskauppiaat ovat tunnustaneet tämän työn tärkeyden ja hyödyllisyyden ja tarpeen vaihtaa parhaita käytäntöjä. Tästä huolimatta monet tuottajat, erityisesti viljelijät, maanviljelijät ja pk-yritykset pyytävät, että luotaisiin vapaaehtoinen riippumaton elin, viranomainen, jonka tehtävänä olisi valvoa sitä, että hyvän kauppatavan sääntöjä toteutetaan. Ja tämä viranomainen voisi myöskin ottaa vastaan valituksia intressitahoilta. Minä olen henkilökohtaisesti kiinnostunut tällaista ajatuksesta sanon nyt suoraan kuten ajattelen tämän asian. Mielestäni se on hyvä ehdotus, jota voitaisiin yleistää. On myöskin selvää, että vapaaehtoisuudella on tärkeä rooli. Monet yritykset ovat sitoutuneet tähän aloitteeseen ja pyrkivät tekemään töitä hyvän tavan mukaista menettelyyn eteen. Meidän täytyy kuitenkin tehdä ponnistuksia, jotta työ olisi uskottavaa, jotta eri kokoiset sektorit, jotka edustavat eri kokoisia toimintoja eri jäsenmaissa olisivat edistettuina. Ja myöskin jokaisen jäsenmaan ja jokaisen ketjun toimijan tulisi olla edustettuina tällaista kansallista ja tuotantosektorin moninaisuutta todellakin pitäisi saada edustettua. Minua huolestuttaa myöskin se, että maanviljelijät, jotka työnsä kautta ovat erittäin tärkeiden tuotteiden alkulähde, eivät vieläkään voi toimia luottavaisessa ilmapiirissä. Meidän täytyy luoda enemmän luottamusta maataloussektorille. Vaikuttaa siltä, että luottamus kärsii, ellei maataloussektori ole täysin mukana tässä ketjussa. Nämä ovat niitä toimia, jotka me haluaisimme muuttaa todellisuudeksi kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Ehm, tahtoa täydentävyyden eteen meidän täytyy luoda, käyttää sitä hyväksi silloin, kun sitä on olemassa, ja siellä, missä sitä ei ole olemassa, meidän tulisi sitä pyrkiä synnyttämään. Hyvät näistä herrat, haluaisin puhua suoraan. Nämä hyvän kauppatavan vastaiset toimet eivät tule tämän vapaaehtoisen aloitteen myötä päättymään. Me haluamme korostaa sitä, että tulee toimia jyrkästi sopimattomia kaupallisia menettelyjä vastaan. Tällä työllä on tärkeä rooli tässä aloitteessa, mutta mielestäni emme voi pysähtyä tähän. Toimijat, jotka ovat mukana, komissio ja jäsenmaat, joutuvat vielä tekemään työtä erityisesti mielestäni aloitteen vahvistamisessa, jotta voisimme varmistaa sen, että hyvän kauppatavan periaatteita kunnioitetaan näiden vapaaehtoisten viranomaistoimienkin kautta, joita tietysti jäsenmaissa toteutetaan. Tämä ei varsinaisesti ole lainsäädännöllinen kysymys. Minä henkilökohtaisesti haluan, että nämä asiat toimivat. Olen ollut mukana tässä aloitteessa. Olen usein sanonut Marjalle, sopimus on parempi kuin pakkotoimi, mutta en haluaisi, että uusi parlamentti ja uusi komissio joutuvat tilanteeseen, jossa ne joutuvat testaamaan sitä, toimiiko jokin sopimus, onko se uskottava, tukevatko tarpeeksi monet toimijat sitä. Totuuden hetki tulee koittamaan ja minulle tulee koittamaan henkilökohtainen toteudun hetki. Minä tulen vetämään johtopäätöksiä tuloksista minä tulen näkemään, sopiiko tällainen sopimukseen ja vapaaehtoisuuteen toimiva lähestymistapa. Tuleeko se tuottamaan tulosta? Sitten meillä on myöskin ollut vaikutusten arviointia ja tämän vuoden lopun mennessä me tulemme tekemään päätöksiä siihen perustuen. Tässä oli siis se, jonka halusin teille aluksi sanoa, että kaikki ymmärtäisivät, minkälaisesta lähestymistavasta minä näitä kysymyksiä käsittelen. Ähm, haluaisin myöskin sanoa, että Claire Börinke kabinetistani, hän on tuolla. Ja koko hänen ryhmänsä on tekemässä töitä näiden kysymysten parissa ja on valmis vastaamaan teille, jos teillä on niiden tiimoilta kysymyksiä. Paljon kiitoksia. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia todellakin paljon komission jäsen Baani, niin että olette täällä paikan päällä ja että vedätte komissiossa aloitteilla näitä asia eteenpäin. Tämä on meille tärkeä asia myöskin. Tässä voidaan osoittaa myös se, kuinka parlamentti ja komissio voivat tehdä yhteistyötä edistääkseen asioita. Ennen kuin meillä on nämä ensimmäiset asiantuntija puheenvuorot, tuosta kuulet usein jo Dera de Jongia täällä, ja hän otti sitten myöskin meillä lausunnon täällä aikaisemmin, joten on hänelle maksimissaan viisi minuuttia, että voi esitellä sen, ja sitten on tämä kysymyssessio. Olkaa hyvä. Edustaja De Jong. Malcolm. I... Olen kiitoksia, Malcolm. Minun on tunnustettava yksi asia. Lapsena leikin virtuaalista kauppaa tietokoneellani ja olin innoissani siitä, mitä kauppiaana oleminen tarkoittaa. Kaikkea pitää ostaa ja mitä hinnoille tapahtuu. Tämä prosessi kiehtoi minua ja tähän liittyy myöskin toinen seikka, sillä minun piti olla tietoinen myöskin siitä, mitä minun ympärilleni tapahtuu, sillä jos joku syntyy vaikka epidemia, niin hinnat, kysyntä laskia, Minun piti reagoida siihen, tai sitten tappiot olivat suuret. Ja tärkeää on huolehtia ostajista ja sosiaalisesta verkostosta. Ja tästäkin syystä minusta oli hienoa käsitellä tätä oikeastaan seurantakertomusta työtä, jota Koratsa Viltio aloitti. Tämä on nimittäin aihealue, joka taloudellisesti katsottuna on erittäin tärkeä, kuten me tiedämme. Tämä vaikuttaa taloudellisen kasvuun, BKT ja myöskin työllisyyslukuihin. Mutta samalla sillä on myöskin huomattava sosiaalinen ja kulttuurillinen vaikutus. Kauppa on yhteiskunnassa tietokoneaikakautenakin edelleen kohtaamispaikka. Ehkäpä meidän pitäisi myöskin tunnustaa tämä rooli. Ei ainoastaan tämä taloudellinen ulottuvuus, vaan myöskin sosiaalinen ja kulttuurillinen arvo. Ja erityisesti pienten kauppiaiden, riippumattomien kauppiaiden rooli. He ottavat melkoisen riskin erityisesti kriisiaikoina he taistelevat hartia voimin heidän täytyy olla taitavia ja usein kauppia merkitys on kaupungille, kylälle, yhteisölle, kulmakunnalle tärkeässä asemassa. Ja tämän aseman tunnustaminen on tärkeä seikka. Mielestäni tämä komission toimintaohjelma-aloite on erinomainen. Yleisesti ottaen minä tuen komissiota lähestymistavassaan Pari asiaa kuitenkin jäin kaipaamaan. Paria jäin kaipaamaan ja toivoisin, että siltä osin tätä täydennettäisiin. Monet kauppiat ovat sanoneet, että tämä on toimintaohjelma, joka ei sinänsä huomioi kriisiä laisinkaan, vaikka kauppiaat joutuvat sulkemaan ovensa, kaupat menevät konkurssiin ja niin poispäin. Ja tämä seikka täytyy ottaa huomioon. Miten me voimme vaikuttaa tähän suuntaukseen, ettei kauppoja jouduttaisi sulkemaan. Ja toinen seikka on se, että meidän tulisi todellakin tässä toimintaohjelmassa keskittyä myöskin näihin riippumattomiin itsenäisiin kauppiaisiin ja heidän merkityksensä markkinoilla. Miten voimme vaalia näitä perinteisiä kauppiaita ja kauppoja myöskin kaupunkien keskusta-alueilla? Tietenkään me emme halua mihinkään protektionismiin sortua, mutta meidän täytyy vain katsoa, minkälainen arvo näillä kaupoilla on. Ja meillä on tietynlainen, kaikilla toimilla on vastuu pelastaa ja suojella näitä kauppiaita. Ja vielä ihan lyhyesti seuraava seikka. Niin, viisi minuuttia tulee kohta täyteen. Niin, nämä eh, epäoikeudenmukaiset kauppakäytänteet. Mehän tiedämme, että vähittäiskauppiaat ja tuoteat taistelevat jatkuvasti. Olen samaa mieltä siitä, mitä komission jäsen Barnierkin totesi, eli että on parempi työskennellä yhteisymmärryksen pohjalta kuin sääntelyn pohjalta – ja tästäpä syystä minä en ehdotakaan omassa tekstissäni mitään uutta lainsäädäntöä. Yleensä yritän olla suhteellisen vaatimaton suhtautumisessa niin silloin, kun ehdotetaan jotain uusia lainsäädäntötekstejä, koska vaihtoehtojakin on olemassa. Mitä tulee tähän alo, tähän, tähän toimintasuunnitelmaan, niin tässä on tämä tarve tosiaankin tasapainoiseen lähestymistapaan. Ja toisaalta komissio ilmoitti tämä kertoi enemmän tästä täytäntöönpanon puolesta. Tällä viikollakin nämä työt jatkuvat ja Alankomaissa voidaan puhua tietynlaisesta kriisistä, sillä supermarketit ovat lähteneet hintakaimpailuun. Se on sinänsä ihan hyvä, sillä siitähän kuluttajat vain nauttivat, kun hinnat laskevat. Mutta monet supermarketit ovat toimittajille ilmoittaneet, että me emme tule maksamaan tätä, tästä syntyvää hintaa, vaan te joudutte itse sen maksamaan. Sopimukset on tehty ja teidän täytyy vain antaa meille todellakin konkreettista rahaa, jotta voimme ikään kuin kompensoida tämän hintataistelun aiheuttamat tappiot. Kyse on epäreilusta kauppamenettelystä, mutta mitään täytäntöönpanoa ei oikeastaan ole olemassa päivittäin tilanne muuttuu ja nyt alkuvaiden hallitus yrittää toimia sovittelijana supermarketien ja tavaratoimittajien välillä. Nyt on käännytty siis hallituksen puoleen, jotta se ratkaisisi ongelman, mutta sitä me emme missään nimessä voi hyväksyä. Kollegatkin ovat esittäneet omia ehdotuksiaan sen suuntaisesti, että me Barnierin tavalla varoittaisimme et, sanoen, että täytäntöönpano on tärkeällä siellä. Meidän täytyy katsoa, että jos vapaaehtoinen järjestelmä ei toimi, niin sitten meidän täytyy ryhtyä muunlaisiin toimenpiteisiin. Kiitoksia. Uh, well, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja tästä lausunnosta äänestään sitten myöhemmin, ennen, ennen joulua suurin piirtein tämän kerrovan muille, jotka ovat tässä mukana. Sitten mennään ensimmäiseen asiantuntijapaneeliin. Meillä on kolme asiantuntijaa täällä ensimmäisessä paneelissa, jossa keskustellaan esteiden poistamisesta. Ja tämä paneelihan on, sen tarkoituksena on helpottaa vähittäiskaupan toimintaa kaikille toimijoille. Emme puhu siis uudesta lainsäädännöstä, vaan tuo puhumme siitä, miten voimme parantaa asioita. Joten kuuntelemme mielemmällä näitä kommentteja. Meillä on kolme puhujaa eri näkökulmista. Ensinnäkin Jérôme Pedier, joka on Carrefour-konsernin johdossa – ja hän oli aikaisemmin täällä vähittäismyyntä yritysten johtajana myöskin vierailemassa. Ja sitten meillä on seuraavaksi Kunilla Amgren, joka on UE Apmen puheenjohtaja, joka on hyvin tärkeä PK-yritysten edustava, edustava järjestö täällä Brysselissä, jossa puhutaan juuri eh, palveluntarjoajista ja jälleenmyyjistä. Ja sitten vielä Gregor Wojciech, joka on aikaisempi Elle, äh, Puolan Allegron johtaja, joka on tästä verkkokauppaa harrastava yritys uudessa jäsenvaltiossa. Tämä meitä kiinnostaa kuulla, miten verkkokauppa on nivoutunut koko vähittäiskaupan tarjontaa ja mikä, mitä tuloksia tästä on tullut. Jokainen saa maksimissaan 10 minuuttia Odotamme teidän puheenvuoroja ja sitten mä käyn vastaan myöskin kommentteja ja kysymyksiä. Eh, herra Pedier, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Halusin aivan aluksi Carrefour-konsernin puolesta sanoa, että otamme ilolla vastaan aloitteen järjestää tällainen pyöränpyörän keskustelu. Tämä on erittäin tärkeää. Sektorillemme on tärkeää päästä puhumaan kokonaisena sektorina huolistamme ja tehdä se Euroopan unionin tasolla. Carrefour, joka on yritys, jonka varmastikin tunnette kaikki, on konserni, joka on sekä erittäin kansainvälinen että erittäin paikallinen. Sillä on hyvin monimuotoisia pisteitä. Meillä on valtavia hypermarketteja, mutta myöskin hyvin pieniä kauppoja ja sitten tällaisia sähköisiä paikalliskauppoja, supermarketteja. Me olemme siis hyvin monimuotoisia pyrkineet sopeutumaan kuluttajien tarpeisiin. Euroopassa. 40 prosenttia liikevaihdostamme tapahtuu Ranskassa. Ranska, Belgia, Italia, Romania ja Puola ovat toimipaikkoja. Meillä on myöskin tytäryhtiö Kreikassa. Haluaisin heti viitata työllisyyskysymyksiin. me, meillä on yli 200 000 työntekijää ympäri Euroopan, yli 612 000 maailmanlaajuisesti ja Ranskassa noin 100 000. Me olemme siis hyvin tärkeä toimija kansallisella kentällä ja me olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että tulevaisuusliiketoiminnassamme käy työn tehokkuuden tehostamisen kautta. Meillä on hyvin paljon kilpailua, joka syntyy internetmarkkinoilla, ja meidän tulee pyrkiä kilpailemaan palvelulla, jota kauppamme tarjoavat. Ja tämä on mahdollista vain, jos työpaikkoja on tarpeeksi. Kuten tunnettua, me palkkaamme ihmisiä, avaamme lihatiskejä, tarjoamme palvelua. Tämä on meille elintärkeää. Meidän huolemme ytimessä on se, että meillä olisi puitteisto, joka tekisi mahdolliseksi rikastuttaa erilaisia työtehtäviä. Kuten menneisyydessä, me korostamme tietyllä tavalla tuottavuutta. On totta, että monet poliitikot ovat halunneet esittää meidät etualan toimijana ostovoimaongelmissa ja kysymyksissä. Tämä on totta, mutta meillä on myöskin hyvin tärkeä rooli. Muutoin minä haluaisin nyt tässä äh, päästä pois tällaisesta logiikasta, että hinnan tulee aina olla mahdollisimman matala. Meidän täytyy keskittyä muihin asioihin, työllisyyteen. Ja me tarvitsemme tässä myöskin yleisön tukea, että tämä olisi mahdollista. Jos suuri yleisö vaatii aina hintojen laskemista, meille on vaikeaa tuoda kaikki nämä päämäärät yhteen. Minkälaisia esteitä sitten yhä saattaa olla Euroopan tason kaupan kehittämisessä? Haluaisin aluksi korostaa hyvin tärkeää työtä, jota on jo vuosien ajan tehty ja aivan hiljattainkin sisämarkkinoiden toiminnan helpottamiseksi. Tämä on ollut jatkuvaa taistelua ja on totta, että tämä jatkuva taistelu on muuttanut markkinoiden kasvu ja me olemme voineet toimia eh, ja harjoittaa liiketoimintamme eri Euroopan maissa ilman juurikaan ongelmia. Tästä huolimatta meillä on silti avoimia kysymyksiä. Haluaisin nyt eh, käsitellä niitä lyhyesti. Ensinnäkin säädökset koskevat tuotteita, sitten kysymyksiä, jotka liittyvät verotukseen ja sitten kolmannekseen kauppaan liittyviä avoimia kysymyksiä. Nämä ovat sellaisia aloja, joilla esteitä saattaa esiintyä yhä. Jos ajattelemme tuotteita, meillä on aloja, joilla olisi kiinnostavaa syventää keskustelua. Meillä on erittäin vanha keskustelu alueellisista rajoista. Sitä ei ole täysin ratkaistu, sillä usein, erityisesti kun meillä on suuria kansainvälisiä toimittajia, joudumme kohtaamaan esteitä, jotka liittyvät erilaisiin alueellisiin rajoihin, ja tässä me haluaisimme hiukan enemmän liikevaraa. Sitten meillä on säätelyä koskittain elintarvikkeita ja muita tarvikkeita, Tiedämme, että tämä on ollut hyvin pitkällistä työtä. Välillä on uusia sääntöjä, jotka luovat uusia yhdenmukaistamisvelvoitteita ja me pyrimme äh, näihin haasteisiin vastaamaan. Ja sitten meillä on tuotteiden merkintäkysymyksiä tämän kohdalla on erittäin tärkeää mielestäni, että näitä kysymyksiä käsitellään eurooppalaisella tasolla selkeästi. Voisin ottaa kaksi ajankohtaista kysymystä. Lihatuotteiden merkinnät, teollisuustuotteiden merkinnät. Tässä Euroopan unionin täytyy tehdä nopeasti päätöksiä. Kaikki sellaiset ainesosat, jotka edustavat yli 50 prosenttia tuotteesta tai ovat tärkeitä, esimerkiksi jos on naudanlihan lasangea, tulisi merkitä pakkaukseen. Tämä on esimerkki. Meidän tulisi olla tilanne, jossa Bryssel varmistaisi sen, millä tavalla alkuperämainintoja tehdään, ja niin, että tämä olisi yhdenmukaista harmonista ympäri Euroopan, niin ettei meillä olisi jonkinlaista Made in germany markintaa Saksassa, ja sitten muissa maissa toisenlaisia merkintöjä. Tässä Bryssel voi toimia. Sitten ryhmän toiminta. Mielestämme tämä koskettaa tämä koskettaa kuluttajia, kuluttajien mahdollisuuksia eh, ilmaista huolia ryhmänä. Sitten veroitus, veroitus. olosuhteet vaihtelevat maassa toiseen. Meillä on hyvin kuuluisa esimerkki. Espanjassa on vero, joka koskettaa tietyn kokoisia kauppoja, kun ne ylittyvät tietyn koon. Mutta tämä itse asiassa koskeekin paljon vahvemmin ulkomaisia kuin espanjalaisia toimijoita. Esimerkiksi tätä pinta-alaveroa 43 prosenttia Carrefourista joutuu maksamaan – Meillä on myöskin verotuskysymyksiä, joissa suuri ongelma on tasapuolisuus internetkauppaan verrattuna. Tietyillä aloilla on hyvin, hyvin vahvaa verotusta. Perinteisten verojen lisäksi saattaa olla muita erittäin korkeita veroja. Ja nyt huomaamme, että internetkauppa joudu maksamaan näitä perinteisiä veroja, jotka ovat hyvin raskaita joissakin tapauksissa, jotka tulevat myöskin liikevaihdosta maksettavan veron päälle. Ja sitten tämän lisäksi internetkauppa ALV-kysymysten vuoksi voi päästä helpommalla Mehän olimme aikaisemmin moderni kauppaketju itse, ja nyt me olemmekin perinteinen sen kaupan edustaja. Nämä kysymykset ovat melko monimutkaisia, mutta ne ovat meille aina tavoitteita. Nämä verotuskysymykset ovat avoimia ja kaikki edistysaskeleet, joita voimme tehdä niiden suhteen, ovat erittäin tervetulleita. Sitten liittyen hiljaiseen hiljattaiseen edistykseen. Edistystä on tapahtunut säätelyn suhteen esimerkiksi aukioloajoissa ja on hyvin tärkeää, että voimme varmistaa sen, että säätely on tarpeeksi läpinäkyvää eri paikoissa ja että meillä on mahdollisuus saada asiat etenemään niin, että me voisimme vastata kuluttajien odotuksiin. Kuluttajathan ovat hyvin vaativia nykyisin aukioloaikojen suhteen aivan toisella tavalla kuin meidän vanhempiemme tai iso vanhempiemme aikakaudella. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että on hyvin tärkeää, että puitteisto on äh, erittäin tasapainoinen nyt, kun internet tulee mukaan peliin, mutta me olemme siis tietenkin hyvin onnellisia internetin kehityksestä. Me emme silti voi hyväksyä, että syrjiviä tilanteita syntyy ja tällaisia hyvän kaupatavan vastaisia tilanteita esimerkiksi tilanteita, joissa kuluttajalle ei anneta tarpeeksi tietoa. Ja nyt jos olisin vielä vaikka minuutin puheaikaa, käykö se? Tai sitten mainitsen vielä muutamia asioita, jos aika ei paljon ole. Muutamia asioita, jotka meille ovat dynaaminen näkökulma ja näkökulma tähän toimintasuunnitelmaan – eli hintojen ongelma ja hintojen kuluttajien suhde sekä erilaiset ympäristökysymykset, mutta voin palata niihin myöhemmin uudelleen. Kiitoksia. Well, if we have some time later, then, uh, I... Niin, täällä on olemaan varmaan kysymys teille joka tapauksessa. Meillä Twitter toimii edelleenkin täällä näin. Täällä on monia kommentteja tehty, jotka ilmoittaa myöhemmin, mutta voin kertoa teille, että voitte laittaa Prisua että Retail Tablein kautta viestejä. Sitten seuraavaksi kyllä Amkreen, UAP e UEAPM edustaja, 110 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, hyvät emä, mepit. Haluaisin onnitella IMKOa sen aloitteesta, että järjestetään ensimmäinen jälleenmyynti markkinapaneeli Tämmöinen sektori, joka on hyvin tärkeä mikro- ja pienille yrityksille. Haluaisin kiittää myöskin että mahdollisuuden, tämän mahdollisuuden e, e meille, joka edustaa 20 miljoonaa kauppiaista ympäri maailmaa, että voimme antaa panoksen tähän keskusteluun. Minut on täällä esitelty PK-yritysten toimittajien edustajana. Tämä on tavallaan kyllä totta, mutta minä itse olen myöskin pienen mikrobisneksen omistaja ja toimin myöskin toimittajana ja tuottaja. Mutta me edustamme myöskin suurta määrää vähittäiskauppaa, joka on noin 30 prosenttia meidän jäsenistämme. Minua on pyydetty kommentoimaan sitä, että kuinka voidaan poistaa esteitä, että voidaan antaa vapautta liikkuvuudelle ja asettautumiselle mutta ennen tätä meidän pitää kysyä myöskin tärkeämpi kysymys, nimittäin se, minkä tyyppisiä vähittäismyyntimarkkinoita haluamme Euroopassa. En usko, jos liioittelen, jos totean, että tähän mennessä on Euroopan tasolla ei ole kauheasti asiaa tälle asialle, siis pienille riippumattomille vähittäiskauppiaille heidän tilanteeseen. Heitä esitellään aika usein negatiivissakin valossa ja mitä sitten tehokkaammat vähittäismyyntimarkkinat tarkoittavat todellisuudessa. Mittakaava edun lisäksi, joka tietenkin tarkoittaa myöskin tehokkuutta ja tuottavuutta tavallaan, on selvää, että myöskin vähittäismyyntimallit, jotka tarjoavat enemmän palvelua, eivät ole kaikkein tuottavimpia kuitenkaan. me e on jo vuosia tukenut aloitteita, joilla voidaan kehittää sisämarkkinoiden toimintaa. UE on myöskin tukenut yleisesti harmonisointia. Mutta harmonisointi ei tarkoita meidän mielestämme sitä, ettei säännellä enää mitään. Todellakin ei voida saavuttaa vapaata kilpailua ilman taataa, että vapaat markkinat, niitä myöskin korjataan tietyissä tilanteissa. Että myöskin tasapaino ja mahdollisuus kaikille markkinatoimijoille, olkoon sitten pieni tai iso, että heillä on kaikilla samat mahdollisuudet. Ja tämä on juuri se, mitä on tapahtunut viime vuosina. Ja mitä vielä tietyt täällä tukevatkin. Että poistetaan kansallisia sääntöjä, jotka takaisivat tasapuoliset toiminnan edellytykset kaikille toimijoille, pienille tai isoille, jälleenmyyntisektorilla. Uwe mielestä Euroopan jälleenmyyntimarkkinoiden pitäisi taata jälleenmyyntikirjo, jossa voi kuluttaja sitten valita monikansallisten halpahallien ja myöskin paikallisten riippumattomien palvelujen runtatuneiden kauppojen väliltä. Kansallinen lainsäädäntö, joka takaa tasavertaiset toimimahdollisuudet kaikille toimijoille, on tärkeää, koska voidaan myöskin kieltää vaikka myynti alle ö, hankintahinnan. Tämä olisi muuten viidakon laki, ja myöskin tuomioistuin usein jo todennut, että tämä sääntö pitää pitää voimassa joten ei ole mitään syytä arvioida kysymystä uudestaan. Tämän kiellon ylläpito maissa, jossa se on tällä hetkellä voimassa, se on tärkeää pk-yrityksille. Erityisesti jälleenmyyntisektorilla. Ja eikä ole mitään todisteita, että tämä, tämä lainsäädäntö ei olisi tehokas, niin kuin jotkut väittävät. Tämän lainsäädännön tarkoituksena on välttää sitä, että suuret jälleenmyyjät, jotka myyvät tappiolla, ovat sitten näin hallitsevan aseman markkinoilla ja näin asettavat sitten PK tavarantoimittajat ähm, vaikeuksiin ja vähentämään, pakottavat vähentämään hintojaan ja myöskin pidentämättä maksuaikoja, jos vaikka 120 päivään, tai sitten vaativat ottaa myöskin tavarantoimittajan luotolla. Myöskin kaupunkisuunnitelma on tärkeää. Kauppojen läheisyys ja palvelun läheisyys ei ole pelkästään tärkeää vanhemmille ja vähemmän liikuntakykyisille henkilöille, vaan koko kaupungin sosiaaliselle ja taloudelliselle mm, rakennelmalle. Te kaikki tiedätte, että palveludirektiivin jälkeen taloudellista kriteeriä ei voida käyttää yritysten sijoittautumisen perustana tai erityisesti mm, supermarkettien perusta, sijoittautumisen perustana. Sitä huolimatta kuitenkin EAPME on sitä mieltä, että Euroopan poliitikkojen pitää kunnioittaa toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Eikä saa unohtaa, että vähittäiskauppamarkkinat ovat lähinnä paikallisia markkinoita. Web ja komissio mielestä, että komissio yliarvioi tällä hetkellä rajat ylittävän kulutuksen määrän. Tämä ei varmaan ole se ratkaisu vähittäismarkkinoiden hajauttamiselle tietenkin myöskin selvää, että tietyt yleiset edut, kuten ympäristö, kaupunkiympäristö ja keskustojen toimivuus ja liikkuvuuden ja liikennevälinen kestävyys ja tilansuunnittelu voi antaa ainakin jälleenmyyjille mahdollisuuksia toimia ja tasavertaiset toimimaisuudet taata heidän jälleenmyyntitarjontansa. Mutta olisi mielenkiintoista objektiivista tutkimuksesta, mitä vaikutuksia suurilla ostoskeskuksilla on ollut taas sitten jälleenmyyntiin kaupunkiin keskustassa. Kun ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on aikamoisia eroja ja jotkut ongelmat vaativat äh, lähestymistavan, joka ottaa huomioon kyseisen jäsenvaltion tilanteen, niin suuri määrä asioita, niitä pitäisi katsoa edelleenkin jatkossakin jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltio lähestymistavan etu on joskus isompi kuin mahdollinen etu siitä, että poistaa niin sanottuja esteitä kansallisten markkinoiden kesken eurooppalaisella tasolla. Esimerkiksi säännöt koskien kaupan aukioloaikoja, ne ovat asioita, jotka voidaan paremmin käsitellä jäsenvaltioiden tasolla. Jos tämä tehtäisiin eurooppalaisella tasolla, ilmeisesti tietenkin kaupan rajat ylittävän kaupan esteitä poistuisi tietyltä osin, mutta tämän etu ei kuitenkaan sallisi sitä, että voitaisiin paremmin sopeuttaa asiat paikallisiin olosuhteisiin. Hyvät naiset ja herrat, että voidaan olla kilpailukykyisiä, pienet vähittäiskauppia tarvitsevat myöskin yhteistyötä. UEAPME on vakuuttunut siitä, että franchise-muoto voi antaa etuja pienille jälleenmyyjille, mutta kuitenkin tällä hetkellä on franchise-yritysten puitteissa. Suuntaus asettaa liian tiukkoja säädöksiä jälleenmyyjille, joka kyllä kilpailusäännöt ovat sallineet vertikaalisten sopimusten pohjalta. OVM mielestä tällaiset poikkeukset pitäisi muuttaa seuraavalla tavalla. Sellainen sitoumus, joka on annettu, niin se pitäisi vain liittyä kyseisen sopimuksen aikaan. Ja pitäisi suositella sitä, että tässä sopimuksessa tällainen poikkeus ei koske sitten vertikaalisia sopimuksia tai tämän, tai että myöskin tämän yrityksen arvo arvioidaan pelkästään vain sen, sen allekirjoituksen, sopimuksen allekirjoituksen aikana. Ja tämä pitäisi katsoa myöskin tilannetta tulevaisuudessa, joka antaa mahdollisuuden, että tämän tarjoaja voi ottaa vaikka tietyn, tietyn liikevaihdon tietyn aikaan tai tietty, ostaa tietyn määrän tuotteita. Tästä pitäisi katsoa tarkkaan. Ja sitten myöskin teidän valiokuntanne mielessä varmaan mielenkiintoista kuulla, että täällä on tiettyjä merkkejä siitä, kun franchise-yritykset ovat pyrkineet suojelemaan markkinoitaan eurooppalaisia vähittäismyyjiä vastaan luomaan tiettyjä lausekkeita, esimerkiksi sellaisia, että vaikka vuoden sopimuksia jota, jotka sitovat yritykset, jotka välttämättä sitten kuitenkaan ähm, ole suhteessa vuokrakuluihin nämä ähm, yritysvaatimat ähm, maksut. Kiitoksia mielenkiinnosta. Uh, uh, Kiitoksia, tämä on erittäin mielenkiintoinen. Tämä on monta kysymystä tähän ja palaan niihin sitten myöhemmin. tiedän myöskin, että täällä muutkin ovat koordinaattorina, koska täällä on muutamia kysymyksiä näihin vertikaalisiin sopimuksiin ollut jo aikaisemmin. Ja uskon, että tähän liittyy tulee kysymyksiä. Sitten Gregor Wojciech voi päättää tämän ensimmäisen kierroksen. Olkaa hyvä, Gregor. It's a uh, really a great pleasure. Paljon kiitoksia. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä läsnä. Ja lyhyessä puheessani haluaisin kertoa siitä, että mitä pitäisi tehdä, jotta työpaikka voidaan luoda ja taloudellista kasvua saada aikaiseksi vähittäiskaupan avulla. Ihan muutama johdannonomainen sana sen suhteen, mitä ajatuksia minulla olisi. Kyse on kahden, kahdesta toimista. Allegro-ryhmä yhtäältä, sen suhteen olen toiskinut hyvinkin pitkään, ja sitten E-Chamber, se on uusi aloite, joka perustettiin Puolassa noin puolisen vuotta sitten. Vähittäiskauppiat liittyivät tällaiseen e-chamber-formaattiin, keskustelivat maksuasiamiesten kanssa ja myöskin infrastruktuurista, e-kaupan käyntitaidoista ja niin poispäin. Siihenkin liittyy nyt jotain esimerkkiä myöhemmin. Allegro-ryhmä on ihan tavallinen yritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1999 ja on käy, toiminut eri e-commerce-markkinoilla. Nyt me toimimme jo yli 15 maassa ja yhdeksän niistä sijaitsee Euroopan unionissa ja me työllistämme suoraan 6500 eurooppalaista tähänkin kokouksiin nojautuen voin sitten sanoa, että miten tilanne voi olla erilainen eri puolilla Eurooppaa. Tärkeää on, että kun puhumme vähittäiskauppiaiden mahdollisuuksista, niin kyse ei ole vain ainoastaan EUn sisämarkkinoista. E-commerce tarkoittaa, että mahdollisuudet ovat globaalit, koska jos toimimme vain Euroopan unionin sisällä, niin siitä ei ole hyötyä. Me tarvitsemme sekä sisäistä kasvua että vientiä. Euroopasta löytyy yli 250 miljoonaa ihmistä, jotka käyttävät nettiä ostaessa tavaroita, mutta monet käyttävät internettiä ja sen yli 503 tai siis yli 530 miljoonaa ihmistä käyttää internetiä aktiivisesti, mutta eivät ostotarkoituksiin. Ja 35 prosenttia prosenttia tästä internetkaupasta tai kaupankäynnistä tapahtuu internetin välityksellä. Jos verrataan muihin maihin ja alueisiin, niin ei tässä ole suuria eroja olemassa, mutta silti olemme kohdanneet suuria haasteista. Eli meidän täytyy katsoa, mistä me voimme saada sitä lisäarvoa aikaiseksi. Meidän täytyy saada vauhtia kaupankäyntiin ja myöskin palveluihin. Kyse ei ole vain ainoastaan tuotteiden myynnistä, vaan myöskin palveluiden tarjoamisesta – se on erinomainen mahdollisuus, sillä tällaiset alat tarjoavat paljon enemmän toimintamahdollisuuksia. Nyt kyse on taidoista. Uudessa maailmassa meidän täytyy katsoa sitä, että mitkä taidot ovat tarpeen, jotta asiat etenisivät. Ja jotta kaikki esteet taitojen kehittämiseltä saataisiin raivota pois. Kyse on digitaalisesta tarjonnasta, sisältötarjonnasta, eli siitä, mitä me haluamme tarjota kuluttajille ja muille yrityksille. Kyse on kuluttajan, asiakkaan ostokokemuksesta. Se ratkaisee kaiken, koska muuten kauppaa ei synny. Eli koko ekosysteemi täytyy huomioida. E-maksut, logistiikka pitää toimia ja kaiken A ja O. Markkinointitaitoja kaivataan, sillä ilman niitä tuotteita ja palveluita ei voi kohdentaa asiakkaille. Joten toteaisinkin, että jos me haluamme kasvavat reilut markkinat, niin se edellyttää, että me emme ajattele asiaa internet yritysten näkökulmasta, vaan että jokainen yritys on sähköisen kaupankäynnin yritys. Ja meidän täytyy keskittyä siihen, että vaikka aina sanommekin, että meillä olisi yhdet yksinäiset markkinat, niin silti meidän täytyy katsoa aina paikallisia kuluttajia olemme yrittäneet samaa bisnesmallia käyttää eri alueilla, niin havaitsimme hyvin nopeasti, että yksittäistä bisnesmallia ei voida toistaa yksi yhteen jossain muualla ilman, että huomioitaisiin paikalliset kuluteen ostotottumukset. Tärkeää tämä on huomioida. Silloin kun puhumme online- ja offline-maailmasta, niin siitähän täällä vähän on keskusteltu, että miten online-maailma vaikuttaa offline-maailmaan. Tässä suhteessa tärkeänä seikkana on mobiilikaupankäynti. IBM teetätti tutkimuksen viime vuonna, eli misin kasvu perustuu, ja sanottiin, että 3,7 prosenttia tulee kaupa, itse kaupasta, sitten 23 prosenttia e kaupankäynnistä Ja sitten kun lähdettiin katsomaan, että mistä tämä sähköinen kaupankäynti koostuu, niin yli 30 prosenttia kasvusta perustuu mobiililaitteilla tehtyyn kaupankäyntiin. Eli tämä mobiilimahdollisuus todellakin linkittää offline-maailman online-maailmaan. Ja sitten tämä ropo-efekti on erittäin tärkeää pitää mielessä yksi mattovalmistaja, jolla on laaja kauppaverkosto, sanoi, että 50 prosenttia kuluttajista katsovat ensin netistä ennen kuin tulevat kauppaan ostamaan tuotteita ja he ovat kehittäneet marginaaliaan niputtamalla perinteisiä perinteistä tarjontaansa tähän sähköiseen ulottuvuuteen ja sitä kautta kasvu oli ennen näkemättömän suurta. Mutta kyse on myöskin valmiudesta, eli siitä, että ei seistä tumput suorina, vaan yritetään kokeilla ja oppia. Jos katsotaan asiakkaiden uskollisuutta, hintoja, ja muita asioita, niin silloin täytyy todellakin olla sopeutumiskykyinen. Internet on yksi säännellyimmistä teollisuuden aloista, jossa sellainen ylipäätään voi olla. Mutta mitä tulee esteisiin, niin me tarvitsemme tukea esteiden poistamiseksi, jotta rajat ylittävä kaupankäynti voidaan toteuttaa. Ja se, me tarvitsemme myöskin kaikille yhtäläiset kuluttajan mahdollisuudet. Ja saadaan korostaa sitä, että kasvun ajamaa tietosuojaa, sitäkin kaivataan. Toimiva logistiikkakin on erittäin keskeisellä siellä. Jos nimittäin katsotaan yksityiskohtia, niin postilainsäädännön harmonisointi on ollut hyvä asia, mutta ongelma on esimerkiksi se, että meillä oli tällainen yrittäjä, joka kykeni laskemaan hintoja 70 prosentilla, ajautuu ongelmiin, koska toinen taho tuli ja ilmoitti, että teillä ei ole mitään oikeutta harjoittaa tätä toimintaa, jakelutoimintaa ilman ö, toimivia lisenssejä, eikä teillä ole edes minkäänlaisia ajoneuvoja. Ja sitten me tarvitsemme kahden suuntaista ö, toimintaa. Tällä hetkellä tilanne on useimmiten sellainen, että tuote voidaan lähettää Lontoosta Prahaan tai Lontoosta Varsovaan, mutta toiseen suuntaan lähetys maksaa kolme kertaa enemmän. Matka on sama, käytetäänpä melkeinpä samoja koneita ja silti ero näin suuri. Mitä tulee alvi-ongelmaan, sitä en osaa ratkaista, vaikka se onkin erittäin tärkeä kysymys meidän täytyy ratkaista ongelma käyttäen eri tekniikoita, jos me haluamme, että yritykset voivat tai voisivat toimia helposti rajat ylittävästi. Ja maksuja täytyy katsoa. Me tarvitsemme tasavekistä lähetysmitapaa, sillä me tiedämme, että telekomit, yritykset, pankit ja muut tulevat kentälle mukaan ja he ovat tehokkaampia lobbareita kuin muut, ja, mutta me haluamme varmistaa, että kilpailu on aina rehtiä. Ja mitä tulee sopimuslainsäädäntöön, niin yleensä tässä on olemassa digitaalinen versio ja paperiversio rinnakkain. Me tiedämme, että hotelli voidaan varata tai matka voidaan varata netissä, mutta jos kokonainen matka halutaan varata, niin silloin tarvitaan tarvitaan paperisopimus, koska kyse on vertikaalista lainsäädännöstä. Eli me tarvitsemme tasapainoisen kuluttajasuojajärjestelmän. Kyse on harmonisoinnista, mutta ei yli er- sääntelystä. PK-yritykset eivät välttämättä haluakaan toimia rajat ylittävästi peläten syntyviä riskejä, palautusongelma, ongelmana voi olla muun muassa petoksellinen toiminta kuluttajan puolelta. Sitten tietosuoja. Kyse on siitä, että kun kyse on e-kaupankäynnistä ja logistiikasta ja muista, niin me tarvitsemme ratkaisumalleja, jotka eivät tukahduta innovointia. Me tarvitsemme sellaisia ratkaisumalleja, jotka varmistavat sen, että yritykset voivat todellakin toimia reaalimaailman tarpeiden mukaisesti. Eli me tarvitsemme joustavuutta, koska sitä kautta voidaan varmistaa, että tuotteita ja palveluita voidaan tarjota kuluttajille helpommin ja tehokkaammin. Oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta kertoa teille näkemyksistä. Kiitoksia. Um, Kiitokset. Ymmärrämmekin tarkkailee, mitä Twitteristä on tullut tässä samalla, joten he myöskin tietävät näistä rajoitteista aloitteista rajat ylittävän kauppaan. Tämä on paljon listan, listalle asioita täällä ja myöskin täällä puhutaan tästä tietosuoja-asiasta. No, meillä on vähän aikaa nyt kysymyksillä. Haluatko joku mepeistä esittää kysymyksen? Anna-Maria ehkä, Denise. Heidi, ole hyvä. Ja joku siellä ehkä to hear, from the last. Kiitoksia. Haluaisin kuulla viimeisiltä puhujilta, mitä hän tarkoittaa tällä käsitellä Growth Driven Data Protection, eli kasvun aiheuttama tietosuoja. Um, okay, well I think um, Dennis Quidlow... Dennis, ehkä voit esitellä itsesi vielä, koska kaikki välttämättä tiedä, kuka olet, jos he kuuntelevat internetissä. Yes. Uh, Toimiko tämä? Uh, paljon kiitoksia Dennis Credler. Uh, Ähm, minä edustan 17 johtavaa vähittäiskaupan yritystä ympäri Euroopan. Äh, kiitoksia tästä keskustelusta. Mielestäni tämä oli erittäin mielenkiintoista. Oli myöskin hyvin mielenkiintoista kuulla viimeiseltä puhujalta e-kaupasta sähköisestä kaupasta, sillä tämä on jotakin, mitä emme tarpeeksi näe vielä vähittäiskauppakeskusteluissa. Sähkökauppa, sähköinen kauppa on valtava muutos. Se tulee muuttamaan lähestulkoon kaiken vähittäiskaupan sektorin alalla. Eikä suoraan sanottuna kukaan tiedä, mihin tämä etenee. Tässä avainkysymys on se, että kun puhutaan sähköisen kaupan esteistä, puhumme todellakin esteistä, jotka koskettavat myöskin fyysisiä vähittäiskauppiaita. Monet näistä esteistä ovat samoja. Allegron kollega aikaisemmin viittasi rajat ylittävän kaupan esteisiin. Meidän mielestämme monet esteet, ja itse asiassa olimme samaa mieltä näistä listoista, joita aikaisemmin tässä annettiin, mutta olemme sitä mieltä, että monet esteet, joihin meidän yrityksemme törmäämät sähköisen kaupan alalla liittyvät siihen, että fyysisesti kuljetetaan tuotteita rajojen yli, merkintävaatimuksia ja muita asioita esiintyy. Halusin tämän vain hyvin selvästi tuoda esiin. Niin, voisitko sitä kysymyksen? Question, uh... Niin, olin tulossa siihen. Teen sen nyt heti koska monet näistä esteistä ovat sellaiset, että lainsäädäntö ne tahtomattaan aiheuttaa. Me olemme tehneet esityksen siitä, että tehtäisiin vaikutusten arviointi, tällainen sähköisen kaupan testi. Olisiko mahdollista mielestäni tällaista toteuttaa? Kiitoksia. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Mm, onko Kristian seuraavaksi hyvä? So I think it's fine. Kiitoksia, minulla ei ole mitään kysyttävää. Niin, ei mitään kysyttävää. Pari huomiota, mutta jos haluatte ensin ottaa näitä kysymyksiä vastaan, niin en sano sen kummempaa. Um, I'll, I'll try to keep it... No ihan lyhyesti. Kaksi huomiota. Christian Versoon EU-commerceista. Ensinnäkin tähän paneeliin liittyen ja sitten toinen huomio liittyy sisämarkkinaesteisiin. Ensinnäkin paneelista me olemme erittäin tyytyväisiä tähän aloitteeseen – ja hyvä asia, että vähittäiskauppa otetaan esille ja että huomioidaan myöskin vähittäiskaupan tarpeet silloin, kun lainsäädäntöä laaditaan. Tämä on hyvä aloite ja mitä jatkoon tulee, niin ehkäpä meillä on aika lailla kunnianhimoinen ohjelma, jos halutaan todellakin huomioida kaikki vähittäiskauppiaat. On olemassa pieniä ja suuria yrityksiä, eri bisnesmalleja, riippumattomia franchise-yrityksiä, multichannel-toimijoita, sähköisen kaupankäynnin yrityksiä, startup-yrityksiä. Joten me todellakin haluaisimme auttaa teitä niin meidän täytyy muistaa, että kyse on vähittäismarkkinoiden paneelista. Ja sitten mitä tulee sisämarkkinoihin, haluaisin korostaa, mitä komission jäsen sanoi. Tämä ala on erittäin tärkeä. Lukuisia yrityksiä on perustettu, työpaikkoja on luotu, ne ovat paikallisia yrityksiä. Ne eivät ole yrityksiä ja työpaikkoja, jotka siirtyvät jonnekin muualle. Kun vähittäiskaupalle annetaan mahdollisuus toimia niin kuin vuonna 2004 unioni laajeni, niin kansainväliset vähittäiskauppiaat investoivat satoja miljoonia ja loivat sitä kautta 400 000 uutta työpaikkaa, mutta kyse on myöskin paikallisista vähittäiskauppiaista, kuten Agrokor Kroatiasta tai Maxima muualla, Eli jos olosuhteet ovat hyvät, niin vähittäiskauppaan järjestelmän kautta voidaan todellakin luoda kasvua ja työpaikkoja. Ja niin kuin monet ovat täällä sanoneet, erityisesti Jerome Bittier totesi, että esteitä on vielä olemassa, jotka liittyvät tuotteisiin ja verotukseen. Me tarvitsemme harmonisointia ja parempaa täytäntöönpanoa. Ja niin kuin valiokuntanne jäsenet sanovat, erityisesti Schwab ja Corazza Bild, totesivat sisämarkkinoihin liittyvän täytäntöönpanoon. Meidän täytyy vaalia vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Me todellakin toivoisimme, että kiinnittäisitte huomioon näihin seikkoihin. Kiitoksia. Niin, kuten totesin alussa, että tämähän on kaikille avoin. Tämähän on nyt ensimmäinen yritys ja katsomme, tämä etenee sitten. Pari vielä. Sieltä takaa, olkaa hyvä. Nimeni on Ludwig Menigan nimeni ja olen Erikan edustaja. Ja se on lähinnä neljän tuhannen riippumattoman vällen myyjän yhtymä, jolla on 45 miljardia euroa liikevaihtoa. Erityiskommentti tähän myyntiin alle ostohinnan, vaikka tämä koskikin myöskin pk-yrityksiä, mutta me hylkäämme, vastustamme tietenkin tällaisen kiellon myynnin alle ostohinnan, koska Saksan hallituksen monopolikomitea ja kilpailuviranomaiset ovat aina todenneet, että ei ole mitään syytä tällaiselle kiellolle olemassa. Ja toiseksi, jos katsotaan kaikkia lainsäädännön asiantuntijoiden kantoja ja myöskin professorit ja muut ovat samaa mieltä koska tämän talouden vaikutus on hyvin pieni. Ja vielä lopuksi, ottaen huomioon myöskin Saksan perustuslakituomioistuimen viimeisimmän lainsäädännön, jossa katsotaan juuri tämän eston käytön melko sopimattomaksi oikeastaan käytännössä. Joten haluaisin kuulla teidän kantanne tähän ja haluaisin pyrkiä ymmärtämään asian kilpailu talouden kannalta tämäkin niin on, tai talouden kilpailun kannalta tämä on täysin turha kielto. Kiitoksia. Hmm. Vuodesta yhdeksän jo täällä aikaisemmin, kun komissio teki tätä myynnin edistämisdirektiiviä, se on tietenkin poistettu nyt sen jälkeen. Ja silloin puhuttiin juuri paljon tästä, että Euroopan laajuisesti kiellettäisiin myynti alle ostohinnan, mutta sille ei kuitenkaan ollut tukea. Ja puhuttiin tämän aikaisemmin myöskin läheisyysperiaatteesta. Tämä on asia, mitä jäsenvaltiot voivat sitten tehdä. No, tämä oli mielenkiintoinen pointti. Sitten lyhyesti vielä harmaapukuinen leidi siellä takana. Alkaa hyvä. Esittäytykää. Nämä kaksi ja sitten kemä kierros päättää siihen. Ja saadaan myöskin mm, paneelin jäsenille vielä myöskin minuutin vastauspuheenvuorot, joten voitte valmistautua siihen. Olkaa hyvä. Mikrofoni. My name is Miriam. On, olen Miriam van der Stigler. Edustan Samoin in Amsterdam-järjestöä. Minulla olisi kysymys liittyen testauksen ilmeisesti kun arvioidaan yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, jonkinlaista joustavuutta tarvitaan. Tämä liittyy palveludirektiiviin, mutta myös kaikkiin vapaakauppasopimuksiin, joita Euroopan unioni on tehnyt ja joista yhä neuvotellaan Yhdysvaltojen kanssa. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että yhdessä tiedotteessa se on viitannut kauppakeskuksiin tavalla, joka ilmeisesti on edustaja De Jongin mietinnön kanssa ristariitainen. Voisiko joku tällaisten kaupallisten tarpeiden arviointia kommentoida? Um, niin, että tweetin aikaisemmin tästä aiheesta. Kuinka vapaaehtoiset toimet voivat toimia ilman luottamusta. En tiedä, oliko se teidän ehdotuksenne, mutta luin sen täällä. Hyvä, että olette paikan päällä. Sitten Ladies niin se takana vielä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Elsa Grun. Kiitoksia, Elsa Grun. Riippumatta itsenäisten vähittäiskauppiaiden liiton jäsen. Kolme asiaa haluaisin ottaa esille. Ensimmäinen liittyy siihen, että olen erittäin tyytyväinen De Jongin mainitsemaan monimuotoisuuskysymykseen. Eli että markkinat ovat monimuotoiset ja Christian viittasi myöskin näihin erilaisiin kauppiaisiin. Tämä unohdetaan usein poliitikkojen kuluttajan keskuudessa. Monet uskovat, että kyse on vain suurista kaupoista ja kauppaketjuista, eivätkä tiedä, että muillakin bisneskonsepteilla, kuten näillä riippumattomilla yrittäjillä, voi olla markkinoihin. Erityisesti täysin riippumattomilla toimijoilla, joten olen erittäin tyytyväinen tähän mainintaan tässä mietinnössä. Täytyy varmistaa tätä monimuotoisuutta ja minä korostaisin, että meidän tulee todellakin panostaa taitoihin ja monimuotoisuuteen erityisesti Itä-Euroopan maissa, koska siellä paikalliset markkinat eivät ole niin monimuotoiset. Ne ovat vielä kehitysvaiheessa. De Jong viittasi kahteen asiaan, jotka pitäisi lisätä tekstiin. Muun muassa riippumattomien vähittäiskauppiaiden rooli. Me haluaisimme ehdottaa, että tehtäisiin tiiviimpää yhteistyötä riippumattomien väitöskauppiaiden välillä. Minä uskon, että ratkaisumalli olisi löydettävissä ja tästäpä syystä haluaisin jossain vaiheessa tarvittaessa kertoa teille näistä eri toimintamalleista. Kiitoksia. Kiitokset näistä kaikista mielenkiintoista kysymyksistä. Alkoiko kollegoista vielä kommentoida uudestaan? No, siinä tapauksessa Jerome Pidie voi aloittaa. Jos teillä on vastattavaa, saatte noin minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Liittyen kysymyksiin, jotka koskettivat, koskettivat äh, säätelyä. tuottajien ja ostojen väliseen suhteen liittyen olemme kyllä sitä mieltä, että tällaista tapiollista myyntiä ei pitäisi harjoittaa myyntiä siis ostohinnan alle. Mielipiteemme on se, että meidän tulisi päästä eroon tällaisesta ilmapiiristä, jossa systemaattisesti poljetaan hintaa alaspäin. Meidän pitäisi löytää tapa toteuttaa ammattiamme ja tarjota moninaisia tuotteita – ja sopia pitkän aikavälin sopimuksia tuottajiemme kanssa. Meillä on Ranskassa paikallisia tuotteita, meillä on niin sanottu Kelite Carrefour, laatu tuotesarja, joka on ranskalaisia maanviljelytuotteita ja niin edespäin. mahdollisuus päästä eroon tällaisesta liian kovasanaisesta keskustelusta, jossa puhutaan siitä, että systemaattisesti vedetään hintaa alas. Ja tämä liittyy myöskin internettiin. On meidän mielestämme hyvin tärkeää, kun pyrimme luomaan arvoa markkinoille. Luonnollisesti meille sopimusten kunnioittaminen suhde tuottajiin on erittäin tärkeää. Näitä asioita tulee toteuttaa oikein ja niitä tulee kunnioittaa. Me uskomme paljon enemmän sopimuspohjaiseen toimintaan kuin tässä äh, komission jäsen Barnier mainitsi kuin pakottamiseen, pakkotoimiin. Ja joko suoran keskustelun kautta tai sitten oikeuden kautta näitä sopimuksia pitäisi saada kunnioitettua. Tämä on asia, jonka eteen ole valmiita toimimaan. Sitten kolmannekseen suhteet tuottajiin ja kumppaneihimme. Olisi erittäin vaarallista sekoittaa kaikki samaan koriin. Meillä on erittäin erilaisia toimijoita. Meillä on suuria kansainvälisiä ryhmittymiä, joilla usein on valtava vaikutusvalta markkinoilla ja ne saattavat olla vielä tärkeämpiä ja niillä saattaa olla enemmän vaikutusvaltaa kuin meillä välillä. Ja sitten meillä on pk-yrityksiä, joiden kanssa teemme töitä ja olemme hyvin kiinnostuneita heistä kumppaneina. Ja sitten meillä on myöskin maanviljelijöitä. Meillä on tiettyjä tuotteita, jotka hankitaan teollisuusyrityksiltä niin edespäin. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että eroja esiintyy ja näitä erilaisia aiheita on toimintasuunnitelmaan liittyen meillä on myöskin kysymyksiä, jotka koskettavat ympäristöä, kaupunkialuetta. Ja luonnollisesti meillä on erittäin paljon vielä kehitysvaraa näissä asioissa. Thank you very much. What I can... Kiitoksia. Mitä voin omalta taholtani todeta, kun olen itsekin yrittäjä, voin todeta, että on hyvin tärkeää meille yrittäjille, erityisesti kun puhutaan riippumattomista yrittäjistä, että näissä pienissä yrityksissä ei ole mitään asiantuntijoita yleensä tarjolla ja olet aika yksin ja tutkit lainsäädäntöä siellä. Joten on tärkeää, että se on helpommin ymmärrettävissä ja helpommin löydettävissä – ja totta kai kansallisen tason tulee taata se, että se on aina sitten vakaata lainsäädäntöä, ettei sitä muuteta turhan usein. Jotenkin odotamme myöskin sitä, että se liittyy tähän ensin pienet periaatteeseen, koska suurin osa yrityksistä on pieniä Euroopassa. Kiitoksia. Edustaja herra Wojcik, olkaa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia. Sääntelyyn liittyen yksi seikka, jonka haluaisin mainita, johon törmäsimme silloin, kun kysyimme e-commerce-toimijoita tästä kuluttajadirektiivistä. Ihmeellisintä on se, että ne PK-yritykset ilmoittivat, että kertokaa meille kaksi viikkoa ennen kun direktiivi astuu voimaan, niin meille ilmoitetaan, mitä täytyy muuttaa meidän nettisivuillamme. Eli näin PK-yrityksiä kohdellaan. He eivät ole kykeneviä omin resurssein toimimaan sääntelyn mukaisesti, eivätkä varsinkaan pysty hyödyntämään sitä. Tämä on tärkeä huomio. Ja kun puhutaan kasvun ajamasta, niin tarkoitan sitä todellakin. Kyse on sitäkin, että tarkastellaan kaikkia sääntöjä ja miten niihin reagoidaan, jos ei ole riittävästi rahaa juristien palkkaamiseksi, jotka kertoisivat, mistä tässä asetuksessa on kyse. Eli me tarvitsemme todellakin helpolukoista, selkeää tekstiä, jos haluamme tuloksen saada aikaiseksi. Mutta se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jos käydään eri asiakirjoja läpi, niin havaitsette kyllä nopeasti, että miten monimutkikasti asiat voidaan muotoilla. Joten toteaisinkin, että kyllä harmonisointi on tarpeen, mutta meidän täytyy katsoa paikallisia kulutustottumuksia, sillä niitä ei voida muuttaa yön yli. Meidän täytyy ymmärtää ne ensin ja sitten reagoitava niihin. Mutta liikasääntölikin on pahasta, kuten sanoin. PK-yritykset eivät halua lähteä vientimarkkinoille, sillä riskit ovat liian suuret. valuuttariski voi olla suuri. Euroopassa sillä ei ole mitään merkitystä, mutta onhan Euroopassa ei-euromaitakin. Ja jo tämä valuuttariski voi estää viennin. Ja sitten cash flow riskit esimerkiksi. Niin mitä tulee tietosuojaan, niin olen samaa mieltä. Eli meidän täytyy pysyä pidättäytyä yksinkertaisessa lähestymistavassa ja älkää tukahduttaako innovointia ja yrittäkää pitää määritelmät mahdollisimman yksinkertaisina ja ymmärrettävinä, olipa kyse mistä tahansa lainsäädännöstä. Vielä kerran paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta esittää kommentti. Niin, tämä kansallisvapauskomitea valikoinnan jäsenen hyvin selkeä viesti. Sitten toinen osio. Meillä on kolme asiantuntijaa jälleen täällä. Ja toinen aihe, siinä katsotaan myöskin koko toimitusketjun kaupallisia suhteita, reiluuden ja vastuun tuottamista. Ensinnäkin Rodrigo Cuveja, joka on eurooppalaisten, eurooppalaisen Eurokopin pääsihteeri, ja hänellä on myöskin paljon kokemusta tältä alalta. Sitten myöskin puhumme myöskin ostosuhteista ja oston järjestelmän merkityksestä. Meillä on Jean Denis Devenia tässä asiantuntijana, joka eh, osasin, osan ryhmän osto- ja myyntipäällikkö. Sitten viimeisenä, mutta myöskin henkilö, joka on paljon mukana tässä keskustelussa, eh, tervetuloa tänne sisämarkkinavaliokuntaan. Tervetuloa paikan päälle vaikka usein hän käytinkin maatalousvaliokunnassa, Pekka Pesonen, joka on Kopa Sekan pääsihteeri ja eurooppalaisten maataloustuottajärjestöjen edustaja. Esin herra Koveja johdattelee meidät omaan aiheensa, ja sitten Devein ja sitten Pesonen. Kullakin on 10 minuuttia maksimissa. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh... Thank you very much for the invitation. Kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia kutsusta. Minä nyt puhu pääsihteerin roolissa, puhun tämän äh, toimitusketjualoitteen varapuheenjohtajan, yhteispuheenjohtajana ja tämän niin kutsutun vapaaehtoisaloitteen edustajana. Sen virallinen nimihän itse asiassa on toimitusketju aloite. Tässä ruudullakin näette esityksemme. Hyvin lyhyesti voisin kertoa nyt, mitä olemme saaneet aikaan, mitä olemme tähän mennessä tehneet. Ja ehkä mikä mielenkiintoisempaa, mihin olemme nyt seuraavaksi menossa. Aivan aluksi Mehän aloitimme keskustelun käsittelemällä reilun kauppatavan menettelyä. Tämä koskettaa kaikkia elintarvikeketjun toimijoita, maanviljelijöitä, jakeluketjua, eh, pk-yrityksiä ja vähittäiskauppiaita. Ja vuoden 2011 marraskuussa onnistuimme sopimaan kymmenestä perusperiaatteesta liittyen elintarvikeketjun reiluihin menettelyihin. Nämä jakautuvat kolmeen yleiseen ja seitsemään erityisluotoisempaan perusperiaatteeseen. En mene nyt yksityiskohtiin. Voitte löytää kaiken tämän tiedon sivuiltamme. Pian voin kertoa teille, mikä meidän sivumme osoite on. Periaatteena luonnollisesti oli se, että tunnustettaisiin se, että kyseeseen kuuluvan lainsäädännön oikeanlainen toimeenpano, myöskin kilpailulainsäädännön on erittäin tärkeää. Me onnistuimme keräämään yhteen sellaisia esimerkkejä, jotka kuvaavat mielestämme esimerkkejä sopivista ja sopimattomista kaupallista menettelyistä erilaisissa tilanteissa, kuten kirjallisissa ja ei-kirjallisissa sopimuksissa, yleisissä ehdoissa ja niin edespäin. Siis kaikki nämä toimijat, haluaisin korostaa sitä, kaikki toimijat koko elintarvikeketjun läpi sopivat näistä esimerkkeistä. Nämä toimet toivottiin lämpivästi korkean tason työryhmän puolelta tervetulleeksi komission elintarvikeketjutyöryhmän ja tämän jälkeen rupesimme tarkastelemaan näiden perusperiaatteiden toimeenpanoa ja valvontaa. Tämä oli siis seuraava vaihe, aloitimme keskustelun ja vuoden 2013 tammikuussa, siis tänä vuonna, onnistuimme sopimaan puitteistosta näiden periaatteiden toteuttamisessa. Valitettavasti tuolla hetkellä emme saaneet kaikkien edustajien kanssa sopimusta aikaan, erityisesti Kopa KGK, joka edustaa maataloussektoria. Ja eräinen toisten elintarvikeketjun toimijoiden, vaikka voimme ajatella, että osana elintarvikeketjua hekin ovat mukana näissä sopimuksissa. Tämä puitteisto periaatteessa jakautuu kahteen ulottuvuuteen. Ensimmäinen on ennakkovarautuminen, se kuinka voimme varmistaa, ettei hyvän kauppatavan vastaisia menettelyjä tapahdu markkinoilla, tai kuinka me voisimme varmistaa sen, että hyvä kauppatapa on se, mitä kaikki tähän aloitteeseen sitoutuneet tahot toteuttavat. Tämä on siis ennaltaehkäisevä ulottuvuus. Sitten toinen puoli ovat ratkaisut, mitä tehdään, jos menettelyt eivät ole periaatteiden kanssa samoilla linjoilla, kuinka voimme kiistoja ja ongelmia ratkoa. Te näette tässä ruudulla listan sitoumuksista. Yksi osa on luettelo niistä sitoumuksista, jotka yritykset ovat tehneet, ja toinen luettelo on sitten prosessin noudattamiseen liittyvät periaatteet, ja sitoumukset. Minun kanssa puheenjohtajani Holkossan Ferja on paikalla. Hän on teollisuuspuolen edustaja, hän on Ähm, Euroopan Food Drink Europe-sektorin edustaja, eli te tunne häntä. Ja tällä teollisuussektorilla on erilaisia äm, yhteyksiä elintarvikeketjun toimijoihin. Valitettavasti, koska Kopa Kogekan kanssa sopimusta ei vielä saatu aikaan, viljelijät eivät vielä ole mukana. He ovat nyt kuitenkin tässä hallintoryhmässä tarkkailijan jäseninä ja käyvät vuoropuhelua kanssamme ja toivomme, että voimme tulevaisuudessa lähentä, lähentymään niin, että voisimme tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä, sillä uskoakseni tämä on jotakin, mitä kaikki toivovat. Voimme siirtyä seuraavaan diaan. Ei mene kovinkaan moniin yksityiskohtiin, tässä ei ole niin paljon aikaa, mutta tässä näette, kuinka toimimme. Meidän ryhmämme toimii konsensusperiaatteen mukaisesti meillä on sääntöjä. Ja tietyissä tapauksissa tietyt päätökset tehdään yksimielisesti ja luonnollisesti näiden päätösten tulee myöskin olla sääntöjen mukaisia. Sitten meillä on erityistapauksia vakavia riitatapauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokin tietty tapaus koskettaa monia toimijoita ketjussa. Ja ellei kansallisella tasolla ole sopivaa formia kiistan ratkaisemiseksi tai jos kiista ylittää rajat, me tulemme tarjoamaan ohje nuorat tämän tyyppisten kiistojen ratkaisemiseksi. Olemme myöskin kehittäneet monia välineitä, jotka auttavat yrityksiä toimeenpanomaan näitä periaatteita. Meillä on itsearviointiväline. Yritys voi siis sen avulla tarkistaa, kuinka se tällä hetkellä kunnioittaa periaatteita ja kuinka se voisi parantaa toimintaa suhteessa periaatteisiin. Sitten meillä on e-learning, sähköinen oppiväline. Tätä voidaan käyttää työntekijöiden kouluttamiseen. Meillä on jos englantilainen, ranskalainen ja saksalainen versio tästä. Ja tulevaisuudessa tulemme saamaan mukaan myöskin muita kieliä. Ja tässä ruudulla näette verkkosivumme osoitteen Supply Chain Initiative eu. Voitte kirjautua verkkosivun kautta. Tällä sivulla myöskin on lista niistä yrityksistä, jotka ovat sitoutuneet toimintaan. Voin ilokseni sanoa, että tällä hetkellä olemme jo saaneet yli 80 yritykseltä ympäri Euroopan – yhteydenottoja. He edustavat yli 450 yritystä. Osa näistä on paikallisia pienyrityksiä, osa kansainvälisiä yrityksiä. Ja heti kun ne ovat täysin valmiita, ne tulevat rekisteröitymään ja liittymään tähän toimitusketjualoitteeseen. Meillä on hyvin monenlaisia vähittäiskaupan edustajia, tuottajia, yksi eri, erillisiä edustajia, myöskin pk-yrityksiä. Ja haluaisin korostaa sitä, että nämä yritykset koskettavat tuhansia kauppakumppaneita, kun he tulevat kunnioittamaan tulevaisuudessa toiminnassa näitä perusperiaatteita, Tällä tulee olemaan valtava kerrannaisvaikutus ja se tulee koskettamaan erittäin monia yrityksiä ympäri Euroopan. Nämä pk-yritykset ja viljelijät ja suuremmat yritykset tulevat näin hyötymään kaikki siitä, että nämä yritykset toimeenpanovat näitä hyvien käytänneiden perusperiaatteita. Nyt aikani taitaakin loppua, mutta aivan lopuksi haluaisin vielä todeta yhden asian. Puhua nimittäin siitä, mihin olemme nyt menossa. Tilanne ei ole vielä täydellinen, muutoin mitään tarvetta ei olisi ollut tällaiseen toimeen. Mutta tärkeää on se, että me tarvitsemme nyt aikaa, jotta voisimme osoittaa, että tämä aloite on sopiva vastaus tilanteeseen markkinoilla. Aloitetta ei tulisi tuomita menneisyyden perusteella, sillä 16. syyskuuta oli se hetki, kun käynnistimme suuren osan työstä. Arviointi tulee siis tehdä tulevaisuudessa sen mukaan, kuinka tämä aloite on pystynyt vastaamaan kysymyksiin, joita on ollut olemassa ja kuinka se on toiminut. On varmaa, että kysymyksiä on yhä ilmassa, mutta me olemme valmiita vastaamaan niihin, olemme luottavaisia ja uskomme, että tämä on oikea tapa ratkaista ongelmia. Ja toivottavasti toimielijät ovat meidän kannallamme. Well, thank you very much indeed. And I'm... Kiitokset niin, anteeksi, en huomannut teidän roolien täysin alussa. Tässä oli enemmän erillinen asiakirja tähän liittyen, mutta tämä on hyvin kunnianarvoisa lista. Hyvä, että näemme tämän nyt. Ja varmaan näistä kalvoista saadaan myöskin kopioita sitten myöhemmin. Ja mä joku viittaa teille myöskin tästä asiasta. Sitten seuraavaksi minulla on suuri kunnia pyytää John Denis Devenin puhua meitä. Ehkä hän voi kertoa meille myöskin omalta kannaltaan, miten, koska hän on ollut myöskin tässä toimitusketjuasiassa mukana ja tässä hyvin tärkeässä uudessa aloitteessa. Ole hyvä. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette invitation et qui Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä aloitteesta. Se osoittaa selkeästi sitä, minkälainen rooli Euroopan parlamentilla on, kun pyritään luomaan tasapuolisempaa, tasapainoisempaa toimitusketjun toimintaa. Haluaisin tässä aluksi puhua hiukan Oshaan konsernista. Se on 13 mm, maassa toimiva vähittäiskauppaketju. Kahdeksan näistä maista on Euroopassa. Me toimimme supermarkettisektorilla. Meillä on supermarketteja noin 300 ostoskeskuksessa. Olemme myöskin internet-alalla toimiva toimija ja olemme tällaista e-drivea Ranskassa aloittaneet. Haluaisin tässä keskittyä kolmeen asiaan. Ensinnäkin siihen tapaan, millä tavalla Oshan konserni arvioi yhteyksiä, erityisesti yhteyksiä PK-sektoriin. Ja toisekseen haluaisin puhua tarpeesta mielestämme, joka on olemassa ylittää perinteiset neuvottelumahdollisuudet. Ja kolmannekseen puhua siitä, miksi Osanin mielestä säätely ei ratkaise kaikkia kysymyksiä. Tässä meillä tulee olla tahtoa toimia. Erityisesti PK-yritysten kanssa kauppasuhteiden luomisessa osaan luottaa erityisesti kumppanuus lähestymistapaan. Tässä kyseessä ei ole vain yritysvastuu, erityisesti kyseessä on kilpailukyky. Miksi näin sitten on? Siksi, että tällainen kumppanuuslähestymistapa liittyy kolmeen tasoon toiminnassamme tuotteisiin, palveluihin, joita kehitämme kumppaneillemme ja lopulta suhteeseen, joka meillä on maataloussektorin kanssa. On selvää, että pk-yritysten tuotteet ovat meille oman strategiamme ytimessä näin on siksi, että meillä on erittäin erittäin suuria liikkeitä. Meillä on keskimäärin noin 8500 neliömetrin kokoisia kauppoja ja me olemme erityisesti halunneet kehittää suurta valikoimaa tuotteita, jotka tulevat suoraan PK-yrityksiltä. Maat kuten Italia tai Ranska ovat sellaisia, joissa pk-yritykset edustavat 50 prosenttia tuotantosektorista ja ne vastaavat jopa 20 prosenttia meidän liikevaihdostamme. Meillä on omia tuotemerkkejämme. Tähän tiedätte, että me käytämme liikkeessämme omia tuotemerkkejä myöskin. Ja 75 prosenttia näistä oman merkkimme alla myytävistä tuotteista tulee PK-yrityksistä Ranskassa. Me näemme siis, kuinka tärkeä PK-yrityssektori on tär- meidän liiketoiminnallemme. Jotta voisimme vastata tarpeisiin, kehitämme erityisiä palveluja, kuten äsken mainitsin, aivan hiljattain. Kehittelimme mekanismia, jota Ranskassa, Romaniassa ja Puolassa ja pian Portugalissa käytetään. Se tulee tekemään mahdolliseksi sen, että kauppakumppanimme saisivat äh, maksun nopeasti, lähestulkoon heti, kun me saamme heidän laskunsa. Te voitte kuvitella, kuinka tärkeä tällainen asia voi olla erityisesti PK-yrityksille, erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa välillä on vaikea saada pankista luottoa. Sitten kilpailukykyyn liittyen me kehittelemme tällaisia ratkaisuja maataloussektorin kanssa, tietynlaisia linjoja, jotka ovat kumppanuussopimuksia, jotka pyrkivät tukemaan erilaisilla aloilla viljelyn, kalastuksen ja esimerkiksi hedelmien tuotannon alalla paikallista tuotantoa. haluaisimme tukea tasapuolisempaa lähestymistapaa koko sektorilla ja korostaa sitä, että on erittäin tärkeää ylittää perinteiset kuilut, jotka ovat esittäneet sen, että suuret vähittäiskauppaketjut asetetaan pienempien toimijoiden vasta Tässä tulee tarkastella vaikutusvaltaa, joka markkinoilla on. Siihen vaikuttaa innovaatio, kilpailukyky ja niin edespäin. Me olemme sitä mieltä, että kaupalliset käytännöt, jotka eivät ole hyvän tavan mukaisia, ovat yksinkertaisesti sitä, että voimasuhteet ovat vääristyneet ja tässä tilanteessa myöskin PK-yrityksillä on oma roolinsa täytettävänään. Ne voivat vahvistaa innovaation ja reaktiokykynsä kautta roolien erityisesti paikallismarkkinoilla. Miksi näin sitten on? Kun puhun kansallisista markkinoista, jos puhumme ruokatuotteista ja juomatuotteista, kaikkein tärkeimmät markkinat ovat paikallismarkkinat. Luonnollisesti kansallinen markkina on tärkeä osa liikevaihtoamme, mutta näiden monikansallisten johtajien rinnalla on myös hyvin tärkeitä paikallisia toimijoita. Tämä on jotakin, mitä tulee ottaa huomioon. Näillä pienillä yrityksillä saattaa olla toimivia ratkaisuja ja ne saavat meiltä e- erityiskohtelun verrattuna valtaviin yrityksiin. Tähän voisin lisätä myöskin sen, että meidän kauppasuhteissamme ehdotamme kumppanin koon mukaan erilaisia neuvottelutapoja, kevyempää neuvotteluprosessia pienemmille yrityksille kuin suurelle. Me myöskin ehdotamme kevennettyjä oikeudellisia sopimuksia pienille toimijoille. Tiedämme, että oikeudelliset sopimukset ovat raskaita pyörittää ja suuryrityksillä on enemmän mahdollisuuksia siitä selvitä. Me otamme huomioon PK-yritysten kohdalla erilaisia seikkoja ja mielestäni tasapuolisuus tarkoittaa nimenomaan juuri sitä, että otamme kumppanin monimuotoisuuden huomioon. Ja sitten viimeinen asia, Osaan konserni ja se, kuinka me säätelemme koko ketjun tapahtumia. Me tuomitsemme kaikki hyvän kauppatavan vastaiset menettelyt koko ketjun matkalta. Tässä aloite, johon äsken viitattiin, mielestämme on oikea ratkaisu, ei niinkään lainsäädäntö. Näin on, koska lainsäädäntöä on jo olemassa – monissa maissa. Me emme tarvitse lisää lainsäädäntöä, ei se ole ratkaisu. Lainsäädännön toimeenpano niissä maissa, joissa lainsäädäntö on muotoilu, on kaikkein tärkein asia. Mielestäni tämä on kaikkein tärkein asia tällä hetkellä jo olemassa olevien lakien toimeenpano. Ja me emme myöskään tue uutta säätelyä siksi, että kaikki uusi säätely saattaa aiheuttaa liiallista jäykkyyttä kaupallisessa menettelyssä. ja tällainen jäykkyys uhkaa itse kunkin kilpailukykyä. Me olemme sitä mieltä, että koko ketjun joustavuus on erittäin tärkeä tekijä, erityisesti tällaisena kriisin aikana, joka on vallalla Euroopan unionissa. Meidän tulisi toimia niin, että kaikki toimijat saavat omasta työstään kohtuullisen korvauksen. Ja viimeinen asia, jonka halusin sanoa, on se, että meidän tulee aina olla hyvin varovaisia, kun mikä tahansa poliittinen voima tuo uusia rajoituksia, sääntöjä, lainsäädäntöä tai veroja. Toukokuussa Ranskassa käytiin sovittelua tuottajien kanssa liittyen maidon hintaan. Tämä johti siihen, että maidon hinta nousi 5 prosentilla. Ja tällä hetkellä Ranskassa maidon kulutus on vähentynyt 11 prosenttia. Miksi näin on? Koska tällä hetkellä näemme suoran yhteyden vaikeuksissa olevien kuluttajien käytökseen ja hinnan välillä. Eli tässä olivat nämä kolme yhteenvetoa, niin pyrin niillä selventämään, miksi osaan on liittynyt tähän toimitusketjualoitteeseen ja kuinka toimimme. Jo aikaisemmin osaan on luonut ostajilleen koulutusta. Viime vuonna luimme, loimme niin kutsutun Osaanin ostoyliopiston. Siellä on esimerkiksi sellainen koulutusmoduli, jonka nimi on ryhmän eettisen oston periaatteet. Ja meillä on myöskin niin kutsuttu PK vastaava, joka vastaa sovittelusta. Hän on välittäjänä meidän ja PK-yritysten välillä kun PK-yrityksillä on mikä tahansa asioita he haluavat käsitellä. Tässä olivat ne asiat, jotka halusin tuoda esiin. Meillä on vahva vakaumus siitä, että tämän tyyppisen puitteiston toteuttamisessa on paljon työtä. Tämä tulee vaatimaan aikaa ja resursseja ja tällä hetkellä kriisi todellakin rohkaisee etenemään tähän suuntaan. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much indeed. I, it was so interesting. Kiitoksia. Tämä on erittäin mielenkiintoista, mitä teitte että Todellakin hyvä, mielenkiintoinen asia. Ja mielenkiintoista myöskin politiikan tekijöille, että tällainen pk-yritysasiamies olisi hyvä asia. Voisi olla tänne parlamenttiin ja voisi helpottaa siitä, että pk on helpompia yhteyksiä ja kontakteja. No tätäkin sääntelijän pitää katsoa vielä. Mutta tämä on ehkä minun toimivaltani ulkopuolella kuitenkin. Mä voin mainita sen. Sitten vielä, tai kohta voimme ottaa vasta- kysymyksiä ja vastauksia. Ja Kleberi saa kosta myöskin puheenvuoron tästä aiheesta. Mutta seuraavaksi kuulemme Pekka Pesosta. Ole hyvä, sinulla on puheenvuoro. Kymmenen minuuttia. Ladies and gentlemen. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Minulla on ilo olla täällä tänään ja voin sanoa, että tiistai-iltaisen päätelmien, toivottavasti päätelmien jälkeen näette minua useamminkin täällä ja on hyvä syy sille, että miksi tulen täällä aina useammin käymään, sillä kun katsotaan Kopa Kokegan toimintaa, me katsomme, mitä markkinat voisivat tehdä ja voi tarjota tuottajajärjestöille. Me uskomme nimittäin vakaasti siihen, että maatalouden pitäisi olla elinkelpoinen sektori kuin mikä tahansa muu. Ja ne hyötyisivät sisämarkkinoiden tarjoamista, tarjolla olevista mahdollisuuksista. Saan korostaa seuraavaa seikkaa. Meidän järjestömme edustaa toistakin tärkeää työllistävää sektoria. Tapanamme on sanoa, että maaseutualalla me työllistämme 25 miljoonaa ihmistä ja 18 miljoonaa vähittäiskauppiasta. Ja tässä suhteessa saaneen ottaa esille tämän paikallisen ulottuvuuden toimissamme, erityisesti maaseudulla. Euroopan unionin alueelta löytyy vain vähän sellaisia sektoreita, jotka voisivat ottaa maatalouden paikan. Me olemme vakaasti sitä mieltä, että catering ja vähittäiskauppa tulevat olemaan keskeisimpiä myös silloin, kun meidän hyödykkeitä ja palveluita tarjotaan kansalaisille. Ja tästäpä syystä meillä ei ole minkäänlaisia illuusioita sen suhteen, mitkä ovat tulevaisuuden näkymät. Tämä eurooppalainen arvoketju pitää saada toimimaan, jotta kaikille kumppaneille palvelut saadaan tarjottua. Ja me kannatamme kasvua ja työllisyyttä, ja tässä suhteessa vain voin kiittää, mitä kollegat täällä ovat jo sanoneet. Tämä on meidän yhteinen intressimme. Ja kannattaa muistaa, että me olemme samaa mieltä siitä, että epäreiluja kauppatapoja on olemassa. Nyt kyse onkin siitä, että miten me pääsemme tähän nollatoleranssitasoon, eikä pidä kysyä sitä, että onkohan se mahdollista. Haluaisin tässä yhteydessä sanoa suuraan, että me todellakin tunnustamme tämän dialogin aikana aikaan saadut tulokset. Mehän kuulumme tähän multi-stakeholder dialog paneeliin. Me haluamme ajaa hyviä kauppatapoja ja kollegani tietävät sen, että meidän osallistumisemme on ollut aina vahva heti alusta lähtien. Me oikeastaan sovimme tietyistä periaatteista, mutta me emme päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että pitäisikö tämän olla täysin vapaaehtoinen järjestelmä. Niin kuin täällä on jo useampaan otteeseen sanottukin, meidän täytyy vain varmistaa, että täytäntöönpano toimii. Viime vuoden keskustelujen aikana ja jäsenkokemuksen nojalla olemme esittäneet huolenaiheemme koskien sanktioita ja anonymisuutta. Me haluamme juridista tukea, jonka mukaan me tarvitsemme uutta lainsäädäntöä tilanteen korjaamiseksi. Määräykset tässä, yksinker- tässä vapaaehtoisessa järjestelmässä eivät ole tässä suhteessa riittäviä. Ehkäpä vääräkin tietoa on ollut tarjolla koskien järjestömme näkemystä. Viimeisen YMP muutospaketin jälkeen me emme todellakaan halua kaiken kattavia periaatteita lainsäädäntötekstiin. Sitä emme missään nimessä halua. Me emme halua EU-tason lainsäädäntöä kattamaan kaikkia elintarvikeketjuun liittyviä asioita ja sopimuskysymyksiä, jotka ovat olleet jo muutenkin käytettävissä. Eli ei sen suhteen saisi syntyä mitään väärin kysytyksiä, mutta jos me haluamme varmistaa hyvin toimivat markkinat ja sopimusvapauden, niin se edellyttää tietyn juridisen puitteiston. Ja sellainen löytyy jo kansalliselta tasolta. Me luotamme sisämarkkinoihin ja me haluamme, että ne toimivat hyvin. Ja minä uskon, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että sisämarkkinat eivät voi toimia ilman lainsäädäntöä, sillä mehän olemme ihmisiä ja tästäpä syystä me toivoisimmekin sekä järjestelmää, eli yhtäältä lainsäädäntö ja sitten vielä vapaaehtoisen järjestelmän yhdistelmä. Sitä kautta saadaan järjestelmään uskottavuutta ja me olemmekin tyytyväisiä kuultuamme, mitä täällä jo sanottiin De Jongin puolelta koskien täytäntöönpanoa. Ja voin vakuuttaa teille, että me emme halua mitään tiukkaa lainsäädäntöä. Me haluamme sellaisen järjestelmän, joka antaa toimijoille mahdollisuuden, eli maanviljelijöille ja järjestöille vapauden sopimuksiin, mutta kuitenkin suojellen heitä epäreilulta toimilta. Me edustamme 38 maatalouden yritystä ja useimmat ovat PK-yrityksiä. Ja useimmat maaseudualan yritykset ovat mikroyrityksiä ja me teemme Angrenin kanssa yhteistyötä ja yritämme varmistaa, että nämä mikroyritykset ja pk-yritykset voisivat katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Ja Stoiberin ryhmän työ liittyy tähän. Te varmaankin tunnette tämän hallinnollisen taakan leikkaamista käsittelevän ryhmän toiminnan. Vihreä paperikin on komissiolta esitetty ja lainsäädännön kautta ja varmistamalla hyvän täytäntöönpanon ja luottamuksen tason, niin käytäntö, käytänteet voidaan varmistaa. Britin saarilta kuulemamme kokemukset osoittavat, että järjestelmä toimii, mikäli valvonta ja täytäntöpano toimii. Jotta voisimme määrällisesti arvioida epätavanomaisten tai epäreilujen käytänteiden vaikutusta taloudelliseen toimintaan, niin me olemme tuottaneet aiheeseen liittyvän riippumattoman tutkimuksen ja ihan lyhyesti keskeisintä tutkimusantia. Kerrottiin, että tällaisia epäreiluja käytänteitä on ollut käytössä ja 94 prosenttia ilmoitti, että heihin on kohdistunut ainakin yksi tällainen epäreilu toimi. Näitä tapahtuu oikeastaan kaikissa sopimuksen vaiheissa. 44 prosenttia vastanneista ilmoitti, että yleensä sopimuksen jälkivaiheessa, ja sitä me missään nimessä voi hyväksyä. Vastaajat olivat sitä mieltä, että heihin kohdistuvat tällaisia toimet useimmin kuin viisi vuotta sitten. Ja yli 50 prosenttia vastaajista ilmoittivat, että nykyinen kansallinen lainsäädäntö ei riitä karsimaan näitä ongelmia. Ja lopuksi arvion mukaan liikevaihtotappio on 11 miljardin luokkaa vuositasolla, kun näitä, epä, näitä haitallisia käytänteitä on sovellettu. Ja me emme halunneet liittyä tähän vapaaehtoisen järjestelmään, ja tästäpä syystä aloitteeseen ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisivat vaikuttaneet kopakokkeikan kantaan. Eli olemassa olevat ongelmat ovat vielä ratkaisematta, joten tähänkin kysymykseen täytyy paneutua sekä täällä tänään että myöhemminkin parlamentissa sekä muissa toimielimissä. Me emme usko, että tehtyä työtä kannattaisi heittää pois tässä multistakeholder-ryhmässä, mutta me emme voi hyväksyä mitään sellaista, mikä ei sinänsä riitä ratkaisemaan ongelmia. Eli me tarvitsemme sekä järjestelmän, koska se huomioi tämän vapaaehtoisen järjestelmän sekä lainsäädäntöjärjestelmän, ja sitä kautta voidaan varmistaa, että järjestelmä kokonaisuudessaan toimii. Kopakokeika on teidän käytettävissänne me haluamme keskustella kaikkien elintarvikeketjun edustajien kanssa. Kuten sanottu, näin pitää toimia tulevaisuutta silmällä pitäen. Me olemme vakaasti sitä mieltä, että elintarvikeketju ja vähittäiskauppa ketjun kautta voidaan varmistaa myöskin viljelijäperheiden tulevaisuuden mahdollisuudet. Ja ensi vuosihan on perhevili perhe tilojen teemavuosi ja meidän täytyy varmistaa, että silläkin saralla toimittaisiin markkinasuunteutuneisemmin. Me uskomme siihen, että paremmin toimii, toimivat tuotantoketjut toimivat vain ja ainoastaan, mikäli kaikki asianosaiset saavat kantaa kortensa kekoon. Kiitokset vielä kollega De Jongille. Oikein paljon kiitoksia. Good. Well, thank you, uh, all three of you. I think... Kiitoksia teille kaikille kolmelle. Tässä oli hyvin haastavia, mutta myöskin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Todellakin kun puhutaan eri ketjujen täytäntöönpanoasioista ja puhun myöskin tästä UK-mallista, joka on hybridimalli, jota täällä on myöskin tuettu. Nyt meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Jäsenillä on mahdollisuus puhua nyt sidosryhmät, Edustaja Ryyli, olkaa hyvä. Ja myöskin varapuheenjohtaja teillä siellä. Niin, minä puhun nyt Saksaa. Vain lyhyt kysymys. Minusta tämä aloite on erittäin hyvä. Tietenkin on tärkeää, ja viimeinen esitys juuri osoitti, se on tärkeää, että myöskin maanviljat ovat mukana tässä ilman muuta. Mutta meillä on toinen aihe, kun puhutaan vähittäiskaupasta, niin puhutaan myöskin kriisistä, mutta tässä puhutaan mielestäni liian vähän kestävyydestä vähittäiskaupan yhteydessä. Kestävyys siis energian käytön, kuljetuskustannusten, mutta myös jätteiden ja jätteiden huollon suhteen. Täällä on kaikilla merkitys vähittäiskauppaan myös. Ja onko tätä ehkä mietitty teidän onko tätä katsottu pitkällä aikavälillä, että tätä asiaa tullaan täydentämään tulevaisuudessa, koska tässä on myöskin taloudellinen edut, taloudelliset edut mukana, ei pelkästään kuluttajien toiveet. Totta kai on tärkeää käyttää vähän energiaa, kuljetus- ja jätekuluja, jotta voidaan toimia tehokkaasti. Tämä oli tämä minun pieni lisäkysymykseni. Uh, yes, I was going to take, uh, sorry, the coach. Niin, varapuheenjohtaja todellakin. Roxana. Sitäkin voit esitellä itsesi vielä. Roxanne Fellers, you may... Olen Roxanne Fellers ja edustan Food Drink Europea ja olen täällä Rodrigon kollegani kanssa, kanssa puheenjohtajana. Voisin tuoda tiettyjä elementtejä esiin, tiettyjä laadullisia elementtejä. Kollegani olikin tässä jo todella tyhjentävä, mutta Voisin mainita tiettyjä avainkysymyksiä, jotka ovat saaneet äh, tämän aloitteen mm, eloon 16. syyskuuta viime maanantainahan tämä julkaistiin dialogi. Vuoropuhelu oli erittäin tärkeässä roolissa siinä, että saavutimme sen, mitä olemme tehneet. En tiedä kuinka monia kokouksia meillä oli kahden ja puolen vuoden aikana. Ja aika on toinen avainkysymys. Me varasimme tarpeeksi aikaa saavuttaaksemme kaiken tämän luottamuksen ja ajan kautta olemme päässeet eteenpäin. Me olemme myöskin pyrkineet rakentamaan konsensusta ja kompromisseja. Voitte kuvitella, että kun aloitimme tämän tien, kaikki toimijat katsoivat toisiaan vasten eri suuntiin. Pikkuhiljaa aloimme katsoa toisiimme. Tämä oli hyvä asia, kun tällainen näköyhteys oli ja lopulta olimme yhdessä katsomassa samaan suuntaan. Me olemme lopultakin löytäneet tavan saada aikaan suuria edistysaskeleita. Tiedämme, että vielä on tehtävää, mutta olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että olemme jo saaneet monia sitoutumaan 16. syyskuuta mennessä. Tämä on yksi ratkaisu siinä, että pääsemme eteenpäin. Ja nämä abstraktit asiat ovat myöskin tärkeitä siinä, että olemme päässeet eteenpäin. Tämä ei ole alhaalta ylös ratkaisu, tämä on molempiin suuntiin kulkeva ratkaisu. Ja tämä on jotakin, mitä halusin teille sanoa. Nämä ovat ne asiat, joita me olemme ajaneet takaa. Kiitokset ja kiitokset myöskin teidän työstänyt tässä asiassa. Ja nyt sitten tämä herrasmies edessäni, olkaa hyvä. Alain Galaski from the European Brands Association AIM. Yksi kysymys, joka voitaisiin esittää valiokunnalle ja komissiollekin. Hiljattain, kun governance-ryhmä tämän vapaaehtoisen järjestelmän puitteista, me kutsumme paikalle myöskin tämän ranskalaisen asiamiehen, ja häneltä saimme erittäin mielenkiintoisen esityksen. Hän sanoi, että hän on käsitellyt satoja tapauksia, pienten ja suurten yrityksen välisiä tapauksia, ja kolmen kuukauden sisällä hän on, ja järjestö on ratkaisut useimmat kiistat ja kysyisinkin, että voisiko tai tämä valiokunta tehdä jotain, jotta musiikin jäsenvaltiossa käytettäisiin samanlaista järjestelmää. Hän asiamies sanoi, että tämä on ainutlaatuinen EU-ssa. Ja jos niitä olisi enemmän, niin siitä olisi hyötyä. Tämä on ilmaista sovittelua, mutta ainakin apua siitä olisi ratkaistaisiin näitä pienten ja suurten yritysten välisiä riitatapauksia. Kiitoksia. Um, my name is Juan Cablan. I work for Spanish... Minä olen um, Espanjan maatausedustajien edustaja täällä. Jos käy, niin voin puhua sitten Espanjaa hyvä, se on minulle helpompaa puhua omaa äidinkieltäni. minun järjestöni edustaa 4000 osuuskuntaa, josta on sitten suuri osa pk-yrityksiä. Me tuemme täysin tätä kopa kokekan ehdotusta. Meillä on nyt Espanjassa vastaavanlainen ehdotus vireillä kuin tämä ehdotus. Mutta meillä se ei onnistunut ollenkaan Portugalissa, Iso-Britanniassa myöskin aloitettiin vastaavanlaisia aloitetta, ja siellä myöskin nähtiin selvästi, että se epäonnistui. No tähän oli olemassa syy, nimittäin se, että pienet yritykset, nämä PK-yritykset, jotka siellä toimivat, niin eivät tietenkään käänny niiden suurten puoleen, koska he pelkäävät menettävänsä asiakkaita, eikä mitään riippumatonta sovittelijaa ole, joka voisi nämä määräykset panna täytäntöön, tämmöinen periaatteet panna jollain tapaa täytäntöön. Tämän takia me olemme sitä mieltä, että Espanjassa meidän ei pitäisi enää hukata aikaa. Me tarvitsemme eurooppalaisen tason asetuksen, jotta suurten ja pienten kaupan toimijoiden kaupalliset menettelyt voidaan näin sovittaa. Jos vaikka 50 prosenttia näistä liikevaihdosta tulee pieniltä yrityksiltä, mutta siltikään me pienet yritykset emme voi kokoontua tai liittyä yhteen, koska kilpailulainsäädäntö estää meitä tästä. Tietenkin tarvitsemme vuoropuhelua, tämä on hyvä, mutta sen pitää tapahtua tehokkaasti, eikä pienempiä, pienemmät eivät saa kärsiä tästä. Kiitoksia. Kiitokset hyvin selkeästä kommentista. Ymmärrämme varmaan tämän asian. Haluaako joku muu vielä kommentoida. Herra Jonathan, olkaa hyvä. Um, Paljon kiitoksia Eurokommerssista Christian Vichel. Jos palaisimme nyt vuoden taaksepäin, meidän tulisi toimia aivan kuten espanjalainen kollega tässä ehdotti. Mielestäni, ja tässä haluaisin herra Besontenen niin puheenvuoroon reagoida. Valitettavasti nyt yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun olette lähteneet neuvosteluista pois. Mitään edistystä ei ole tapahtunut. 52 yritystä on allekirjoittanut sopimuksen kaikki tarvittavat elementit ovat olemassa. Myöskin komission puolelta kaikki tarvittava on olemassa myöskin toimeenpanon kohdalta. On tärkeää, että meillä on täytäntöönpanoon mekanismi, mutta eurooppalainen järjestelmä mielestäni ei tätä ratkaise. Meille täytyy olla mahdollisuus ratkaista näitä kiistoja kansallisella tasolla sovittelun kautta tai oikeudellisen keinoin. Kaikki nämä keinot pitää liittää sopivaan mekanismiin. Meidän tulisi luoda vuoropuhelun kulttuuria eikä tällaisia vastakkainasetteluja. Se saa paljon enemmän aikaan. Te olette nähneet keskustelun, sanoneet keskustelun kuulleet Carrefourilta ja Osanilta, mitä ne ovat tekemässä, mutta asiat eivät muutu hetkessä. Toimintatapoja täytyy mutta jos on esimerkiksi 300 000 työntekijää, kaikki ei tapahdu hetkessä. Ovi on yhä auki ja mielestäni äm, Kopa Kogekalla on mahdollisuus osoittaa tässä äh, joustavuutta. Um, niin, niin tilanne on, mikä on tämän sopimuksen kanssa. Me kuulemme myöskin Oceanilta, kuinka tämä on pantu täytäntöön ja kuinka sitä on valvottu. Ja joissakin maissa kuten Ranskassa, UKssa. Meillä on jo kansallisesti tiettyjä omia mekanismejamme. Mutta olen varma, että tämä pitää vielä tutkia tulevaisuudessa. Ja ehkä tästä voitte antaa kommentteja. Kuinka te näette omat kommenttinne tähän asiaan? Olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia. Niin tuli tänne Barnierin kanssa niin tähän kakkosessioon liittyen, mutta jos sallitte, niin käyn vielä tuon ykkössessionkin kimppuun. Niin kuten komissaari totesi, niin komissio on tyytyväinen tällaisen vapaaehtoisen järjestelmämme rohkaisemme, että mahdollisimman monet liittyisivät tähän ja vuo, joka päivä jäsentämäärä kasvaa ja me rohkaisemme muitakin liittymään tähän järjestelmään. Mutta olemme tietenkin panneet kirjalle tämän esitetyn kritiikin jota täällä on esitetty. Mutta kuten komissaari sanoi, meidän täytyy nyt vain varmistaa, että lisäämme luottamusta tähän järjestelmään ja varmistamme, että se toimii käytännössä paremmin. Olemassa oleva järjestelmä ei ole mikään ainoastaan vapaaehtoinen EU-järjestelmä, kuten sanottu. On olemassa järjestelmiä, joita löytyy kansalliselta tasolta, joten ne täytyy myöskin nivoa tähän yhteen ja katsoa, että miten nämä kaksi järjestelmää toimisivat parhaiten yhdessä. Komissaari sanoi, että kyse ei ole itse säätelystä tai lainsäätelystä Täällä on jo sanottu, että meillä on sillä tällainen hybridi- tai sekajärjestelmä käytössä. Ranskalainen järjestelmä, johon viitattiin ja johon ainakaan Laski viittasi puheenvuorossaan, osoittaa, että tällainen sekajärjestelmä voisi toimia, toimia käytännössäkin, mutta asianosaiset suostuisivat myöskin tähän vapaaehtoisen järjestelmään muihin tarvittaessa. Meidän täytyy siis perustaa työmme olemassa olevaan järjestelmään. Me katsomme näitä aukkoja täytäntöönpanossa, niin kuin komissaari sanoi, niin me haluaisimme kuulla, mitä täällä ollaan mieltä, mutta tehän tiedätte, että tarkoituksena on vuoden loppuun mennessä toimittaa vaikutusanalyysi, mutta se työ ei lopu siihen. Me vain saamme tiedon siitä, mikä on tämänhetkinen tilanne. Mutta minä uskon, että me jatkamme keskusteluja sen suhteen, miten tehokas järjestelmä on ollut, mitä käytännössä on saatu aikaiseksi. Mitä ensimmäisen sessioon tuli, niin esitettiin lukuisia mielenkiintoisia kommentteja, joihin en kaikkia ei voi puuttua, mutta olemme kirjanneet nämä hyvät huomiot ylös. Ensinnäkin eh, e-commerce-asiaan liittyen lukuisat kollegat sanovat, että tämä on tärkeä asia vähittää sektorille. Viime vuonna esitämme tiedonannon e-commercein liittyen, niin esitettiin lukuisia esteitä, kuten verot ja muut mainittiin, niihin on puututtu ja myöskin lähetyskysymys otettiin esille. Täytyy linkittää tämä postituspuoli ja kuljetuspuoli. Meillä pitäisi olla tiekartta käytettävissä vielä ennen vuoden loppua. Me tarvitsemme kuitenkin laaja-alaisempaa keskustelua tästä sähköisestä kaupan käynnistä, koska se vaikuttaa koko alaan huomattavassa määrin, ja tämä tulee olemaan asia, josta me haluamme käytävän keskustelua tulevina kuukausina. Ja sitten nämä kaupalliset yksiköt. Komissiokin on kiinnostunut näistä kaupunkikeskuskysymyksistä, niin kuin Barnierkin sanoi, me haluamme eläviä kaupunkikeskuksia, mutta direktiiviehdotuksessa sanotaan, että jos perustataan työvaidonnastaan taloudelliseen aspektiin, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kansallisella tasolla voitaisiin huomioida myöskin ympäristöseikat, mutta se edellyttää, että kansallisella tasolla perustellaan nämä suhteelliset toimenpiteet. Eli meidän täytyy katsoa, että mitä jäsenvaltiotasolla tasolla tehdään. Välttämättä hyvät ehdotukset eivät ole kaikkialla yhtä hyviä, mutta me tarvitsemme kuitenkin tietoa siitä, mitä tasolla tapahtuu. Eli monista asioista pitää keskustella tässä tulevassa korkeatason ryhmässä. Se täydentää tämän paneelin keskustelua. Eli ensi vuonna voimme palata tänne ja katsoa, että mitä korkeatason työryhmässä on saatu aikaiseksi. Kiitoksia. Well, thank you very much, uh, to all our Kiitokset kaikille puhujille ja kaikille muille, jotka osallistuvat keskusteluun. Joten mennään sitten loppupuheenvuoroihin. Ja vielä kerran tervetullut tänne Rasa Norekin, anteeksi liettuan ääntämisen. Hän on varatalousministeri Liettuasta, jotenkin, koska myöskin Liettua johtaa tällä hetkellä Eurooppaa. Ja erityisesti oli sähköiset sisämarkkinat, sitä keskustellaan tällä hetkellä pääministerien kesken, myöskin, myöskin Euroopan neuvostossa. Siellä se, se tulee varmaan jossain vaiheessa myös esille siellä. Joten voit ehkä kertoa omat päätelmäsi tähän tämän iltapäivän keskusteluun. Ole hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä Pylt. hyvät parlamentin jäsenet hyvät sidosryhmät. On suuri kunnia minulle tulla tänne paikan päälle. Liettua neuvoston puheenjohtajavaltiona pitää tärkeänä, että pidetään voimassa tämä toiminta paneeli sisämarkkinoiden suhteen ja että jatketaan sitä toimintaa, mitä parlamentissa on tehty omissa päätelmissä 5 heinäkuuta 2011. Hyvät osallistujat, nyt haluaisin käyttää tilasta hyväkseni. Parlamentaarilla tämän mahdollisuuden voin puhua täällä omaa äidinkieltäni. Tämä väittäiskaupan paneeli nyt on aikana, jolloin pyrimme selviytymään ulos kriisistä, kun politiikan tekijät ja sidosryhmät etsivät erilaisia tapoja löytää tietakaisin kestävälle kasvulle ja talouden vakaudelle. Vähittäiskauppasektori on 15 prosenttia kaikista Euroopan unionin työpaikoista. Ja kriisin aikana siitä on tullut kyllä hyvin haavoittuva sektori. Ja vähittäiskauppasektoria ravisteli kriisi myös Liettuassa. Se on kamppaillut viimeiset neljä vuotta, kun vähittäiskaupan liikevaihto vuonna 2010 laski 23 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna. Ja myöskin työllisyysaste tällä sektorilla laski huomattavasti. Ja tiedän, että muutkin jäsenvaltiot ovat kohdanneet vastaavanlaisia ongelmia. Haluaisin kommentoida parlamentin tekemiä ponnisteluita ja myöskin edustaja Koratsa Piltiä, joka otti vastaan tämän toimintakentän pari vuotta sitten, mutta haluaisin myöskin kiittää edustaja De Jongia, joka on myöskin viemässä keskustelua eteenpäin tämän politiikan osalta. Se mielenkiinto, mitä väittäiskauppasektori saa EUn taholta – sen pitäisi taata myöskin se, että vähittäiskauppa säilyttää työpaikan ja kasvun Euroopassa. Tämä on myöskin tärkeä osa meidän tämän päivän keskusteluamme. Eikä ollut vain sattumalta, että minä mainitsin sen. Kaikkien toimielinten yhteistyö on tässä yhteydessä hyvin tärkeä. Liettua puheenjohtajavaltiona tulee tekemään aloitteita – eurooppalaisten sisämarkkinoiden eteen, jotta voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja. Tänä aamupäivällä me kävimme kilpailuneuvostossa, kilpailukykyneuvostossa keskustelua pk-yritysten kilpailukyvystä Euroopassa. Ja me otimme ministeriden kanssa kysymyksiä esille, mitä konkreettisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin päästä eroon suhteettomista rasitteista. Kuulimme paljon ajatuksia ja toivottavasti näistä ajatuksista tulee sitten osa sitä pakettia ja niitä päätelmiä, jotka tullaan työstämään sitten sisämarkkinoista mm, joulukuun kilpailukykyneuvostossa. Ja kuten me tiedämme, pk-yritykset ovat yli 95 prosenttia kaikista vähittäiskaupan yrityksistä ja vain 8 prosenttia vähittäiskaupoista tekee rajat ylittävää kauppaa Euroopassa. Ja tässä juuri tarvittaisiin sisämarkkinoita. Ei meidän pidä katsoa niitä yhteydessä suuriin yrityksiin, vaan meidän pitää katsoa, että heillä on tarvittavat toiminnan edellytykset olemassa rajat ylittävään kauppaan. Samalla tavoin kuin heillä on mahdollisuudet toimia kotimaissaankin. Liettua puheenjohtajavaltiona tulee keskittymään sisämarkkinoiden toimintaan ja sisämarkkinoiden sääntöpaketin hyväksymiseen ja, ja lainsäädännön parempaan harmonisointiin, kuten vastavuoroisen peria- vastavuoroisuuden periaatteen hyväksymiseen jäsenvaltiossa vähittäiskauppasektori vaatii erityishuomioita. Ja me pyrimme kyllä ottamaan huomioon tämän sektorin joulukuun neuvoston päätelmissä. Sijoittautumis- ja palvelun tarjoamisvapauden tieltä poistettavien esteiden merkitys on tärkeä ja myöskin kaupan toiminnan helpottaminen on tärkeä osa tulevia päätelmiä. Haluaisin myöskin mainita komission aloitteen korkean tason työryhmästä, jossa katsotaan vähittäiskaupan kilpailukykyä, ja uskomme, että tällä ryhmällä on varmaankin vähittäiskaupan kannalta ratkaiseva rooli. Euroopan parlamentin rooli palveludirektiivin vahvistamisessa ja myöskin vähittäiskaupan toimintaohjelman täytäntöönpanossa, siis De Jongin aloite, tullaan keskustelemaan myöskin joulukuun neuvostossa. Mutta sisämarkkinoiden toiminta sen pitää olla käsi kiedessä myöskin avoimen yhteistyön kanssa, muiden toimijoiden kanssa. Ja olen erittäin tyytyväinen, että tänään kuulin täällä, että 450 yritystä on allekirjoittanut vapaaehtoisen sopimuksen sopivista kaupallista menettelyistä jälleen myyntisektorilla. Tämä osoittaa sen, että vähittäiskauppa on ymmärtänyt asian tärkeyden ja on valmiita ottamaan oman vastuunsa kannettavakseen. No meidän pitää jatkaa tästä hetkestä eteenpäin. Ja uskon, että tämä aloite tulee saamaan mukaan myöskin laajemman toimijoiden ryhmän taakseen. Me politiikan tekijät voimme vain pyytää ja yrityksiä osallistumaan vapaaehtoiseen sopimukseen ja näin saataisiin parhaat mahdolliset tulokset tästä. Haluan kiittää ennenkin valiokuntaa tämän tapahtuman järjestämistä, jossa on ollut paljon ideoita. Täällä on myöskin esitetty paljon optimismia väittäiskauppasektorin suhteen. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed, Minister. And... Kiitoksia, ministeri. Ja kiitokset myöskin, että meidän kytemme liittää vähittäiskauppa toimintaa yleisesti. Ja toivottavasti voimme teidän avullamme sitten päättää muutamat tärkeät asiakirjat, tuotesuoja ja markkinavalvonta, ja erityisesti edustaja Pediermaister tämän asian. Ja yksi asia, jonka halusin oikeastaan mainita täällä, että annetaan vielä nyt sitten paneelille mahdollisuus antaa loppukommentit. Pyydän kaikki kolme puhujaa vielä kommentoimaan näitä asioita. Ja sitten on Maria Koratsa Pilt saa loppupuheenvuoron. Hän on tehnyt kovasti työtä tämän eteen. Ja tämähän on oikeastaan hänen lausuntonsa hedelmä tämä kokous täällä. Joten olkaa hyvä. Ensin herra Kuveja, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa yhden asian. Tämä liittyy täytäntöönpanoon, sillä se vaikuttaa olevan tässä tärkein kysymys. Eri jäsenmaat käyttävät eri ratkaisuja tässä asiassa ja se on hyvä. Mutta se, mitä olen nähnyt tässä hallintoryhmässä ja tässä keskustelussa, on se, että me emme haluaisi, että äh, tämä Euroopan unionin lainsäädäntö ja Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpano koskettaisi tätä vapaaehtoista aloitetta. Me olemme keskustelussa kaikki olleet samaa mieltä siitä, että paras taso ratkaista kiistoja on kansallinen taso. Tämän vuoksi me nyt pyrimme rohkaisemaan kansallisten foorumeiden luomista ja pyrimme jättämään Euroopan unionin tason vain niihin tapauksiin, jotka ovat rajat ylittäviä tai tilanteisiin, joissa ongelma ei voida kansallisella tasolla ratkaista. Mielestäni on vaikea ymmärtää esimerkiksi, kun espanjalainen kollega sanoo, että löysimme Espanjassa ratkaisun ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämähän on hyvä, mutta miksi emme, miksi tämän lisäksi pitäisi vielä lisätä Euroopan unionin lainsäädäntöä olemassa olevan kerroksen päälle. Mikä hyöty tästä olisi? Tätä en ymmärrä. Final word. Olkaa hyvä, loppupuheenvuoro. Si, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin lisätä siihen, mitä edeltävä puhuja sanoi, että todellakin edistystä kauppasuhteissa – tapahtuu erityisesti riippuen erilaisesta tahtotasosta ja kulttuurillisista asioista. Tässä asiat ovat liikkeessä. Mutta samaan aikaan tässä todettiin, ja tämä tulee pitää mielessä, tulee viemään aikaa ennen kuin nämä erilaiset vaihtoehdot tulevat todellakin välittymään kaikkien toimijoiden käytäntöihin, sillä eräät ovat jo aivan ajan tasalla näissä käytänteissä, mutta tämä ei ole kaikkien tilanne. Me tarvitsemme luottamusta ja erityisesti tulee ymmärtää, että aikaa tulee viemään ennen kuin kaikki etenevät tähän tahtiin. Yes, and we may come for a refresher at the Ocean University. Niin, tulemme Ocean yliopistoon sitten joskus sinne jatkokoulutukseen. Voimme käyttää teidän koulutusmahdollisuuksien hyväksemme. Sitten lopuksi Pekka Pesonen. Um. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Rakas kollega Christianille voisin todeta, että me emme missään nimessä halua aiheuttaa närää, mutta lähes seitsemän vuoden ajan olen toiminut pääsihteerinä Kopakokouksen sekassa ja uskoakseni tämä on selkein viesti näkökulman muutoksessa. Ja minä uskon, että Kristian sinäkin tiedät tämän. Vuonna 2012 kesäkuussa keskustelimme tästä asiasta ja minä olin tukemassa tätä yhteistä aloitetta ja ehdotin sitä myöskin johtoryhmälle, että tältä pohjalta pitäisi jatkaa, mutta sitä se ei mennyt läpi, valitettavasti joten ensimmäisellä kierroksella epäonnistuin pääsihteerin ominaisuudessa, mutta minä pelastin prosessin ehdottamalla, että odotetaan vielä puoli vuotta joulukuuhun 2012. Kroksan Seller totesi, että me annoimme sille aikaa. Ja myönnettäköön, joulukuisessa johtokunnan kokouksessa näkökulma tai suhtautuminen oli muuttunut lähes kaikkien osalta. Eli tästä voidaan päätellä, että tämä jatkoaika, joka otettiin, ja kesäkuiset päätelmät, Kristian, sinä varmaan tiedät tämän. Me olemme keskustelleet näistä henkilökohtaisestikin. Ne eivät menneet läpi. Ja nämä kaksi asiaa jäi pöydälle. Anonyymisuus, anonymisuus ja sanktiot. Minulle sanottiin suoraan, että Nämä ovat ne kaksi asiaa, arvon pääsihteeri, joihin tämä ratkaisumalli ei puutu. Ei sitä sen selkeämmin voi sanoa. Tämä oli selkeä viesti, mutta me olemme kiinnostuneita siitä, että järjestelmä toimii. Minä en halua, että tämä olisi joku tiukka, jäykkä malli, joustamaton malli. mielestäni mitään vaihtoehtoa ei ole pöydällä, ja Kristian, sinä varmaan tiedät tämän. Nyt tarkoituksena varmistaa, että meillä on tällainen hyvin toimiva eurooppalainen elintarvike, lisäarvoketju. Kaikki pellolta kaupan tiskillä aski, kaikki ovat mukana. Mutta tällä hetkellä Tämä on vielä puutteellinen järjestelmä, sitä täytyy kehittää ja siksi minä olen täällä tänään. Minä olen sitä mieltä, että minäkin haluan kertoa tämän teille, arvon puheenjohtaja, ja kaikille muillekin asianosaisille. Ei millään pahalla, mutta tämä nykyinen järjestelmä ei toimi vielä meidän toivomalla tavalla. Well, I think we're in a process. Hyvä, tämä on prosessi, että tietenkin hyvä, että tulit paikan päälle kertomaan meille. Tämä oli myöskin hyvä kuulla näistä yksityiskohdistakin, mistä en tiennyt aikaisemmin. Sitten Anna-Maria vielä loppupuheenvuoro. Ja kiitos tästä lisäajasta, kun puolet olemme antaneet. Anna-Maria. I, I am very satisfied because that's what we were really looking forward. Kiitoksia Malcolm, kiitoksia kaikille. Olen hyvin tyytyväinen, sillä meteorologin odotimme juuri tätä eloisaa keskustelua sisällöstä, joka heijastelee sitä, mitä te vähittäiskaupan toimijoina olette kokeneet. Minä kirjoitin niin paljon tässä muistienpanoja, että minulla ei ole tilaakaan enää ja valtasin tässä naapurinkin pöydän. Voin vakuuttaa teille, että tulemme seuraamaan näitä asioita. Kaikki haluat varmaankin pian lähteä kotiin, että minulla on hiukan lyhyt aika vastata kaikille, mutta haluaisin sanoa tähän tasapuolisuuteen liittyen, että me olemme sitoutuneita yhdessä komission ja paikalla olevan ministerien ja jäsenmäiden kanssa siihen, että saisimme tuloksia aikaan. Me olemme todellakin sitoutuneita tähän. Ja olen sitä mieltä, että kun tätä foorumia järjestettiin, tämänkin Pekka mainitsi tässä äsken, tämä on valtava edistysaske, että te olette täällä paikalla ja meillä on samaan aikaan kaksi Euroopan suurimpien supermarkettiketjujen edustajaa paikalla ja Roxana tulee jatkamaan neuvotteluja. Kaikki ovat mukana, tässä kaikki eri osapuolet ovat mukana keskustelussa ja julkisessa keskustelussa toimielin foorumilla, kuten komission jäsen Barnier mainitsi, ollaan käymässä avointa keskustelua. Tämä on todella hienoa, tämä on osa ratkaisua ja minä haluaisin teidät kutsua lämpimästi mukaan jatkamaan neuvotteluja. Me ymmärrämme, että anonyymisyys ja sanktiot ovat erittäin tärkeitä asioita teidän jäsenillenne. Pienet yritykset pelkäävät menettävänsä liiketoimintaansa. Jos ne menettävät jonkin supermarkettiasiakkaan, ne saattavat joutua pois pelistä eivätkä vain pienet, mutta meidän täytyy nyt päästä yli tällaisesta pieniin ja suuriin jaottelusta ja siitä, että pienet ovat mukavia ja suuret ovat ilkeitä. Meidän täytyy edetä eteenpäin tästä ajattelusta, mutta uskon, että eräät osapuolet pelkäävät liiketoimintansa puolesta. Ja toisaalta eräät viranomaiset ovat menneet paljon vaadintun tason yli ja pidemmälle. Olen hyvin tyytyväinen, että asioita tapahtuu, ei vain aina Brysselissä, mutta myöskin todellisessa elämässä jäsenmaissa. Että nämä asiat alkavat edetä Brysselistä eri ketjuihin ja ostajille. Eräs saksalainen tärkeä toimija ei ollut täällä paikalla, sillä hän on luennoimassa ostajaryhmälle – näistä täytäntöönpanon kysymyksistä. Ja Pekka, näin ei tapahtunut kaksi vuotta sitten, ei tällaista olisi tapahtunut. Tänne oltaisiin tultu sanomaan, että ongelma ei ole olemassakaan. Nyt tämä tunnustetaan kaikkein korkeimmalla tasolla. Kaikki tunnustavat, että jotakin tulee tehdä ja tämä on jo hyvä. En tiedä, riittääkö se teille. Meillä kaikilla on omat näkökulmamme siitä, kuinka me voisimme tätä järjestelmää siirtää. Enkä minä usko, että automaattinen järjestelmä Euroopan unionin tasolla on ainut mahdollisuus. Meillä voisi olla sekä muotoinen järjestelmä, meidän pitäisi tarkastella sitä, mitä jäsenmaiden tasolla tapahtuu, ja samalla sitä, mitä Euroopan komissio tekee vihreän kirjan ja toimintasuunnitelman kautta. Meidän pitäisi antaa mahdollisuus tälle foorumille seurannan, arvioinnin ja hallintorakenteen kautta toimia ja myöskin voidaan nimetä ja ähm, nimetä huonoja toimijoita, niin kutsusti name and shame, nimeä ja häpäise. Jos aikaisemmin asiat eivät ole toimineet hyvin, meidän täytyy tehdä nyt enemmän. Meidän täytyy sitoutua ja yhdessä jäsenmaiden kanssa voimme saada aikaan. Kiittäisin tässä ministeriä, hän on ollut koko iltapäivän täällä kanssamme. Tämä osoittaa sitä, kuinka sitoutuneita tähän työhön ollaan ja kuinka kilpailukykyneuvosto on myöskin hyvin sitoutunut siihen, että saamme tuloksia aikaan ja että näemme yhdessä, mitä saamme aikaan. Rodrigo, aika. Aika ei ole paljon, sillä poliittisia paineita on erittäin paljon paljon poliittista painetta sille, että me luomme reiluutta tähän toimitusketjuun. Meidän täytyy muuttaa kulttuuria, mutta yrityksillä ei ole aikaa. Nämä ovat sellaisia asioita, joissa meidän täytyy käydä vuoropuhelua, kuten Roksana sanoi, hyvä puheenjohtaja, Minulla ei nyt ole hirveästi aikaa. Voin nyt nopeasti muutamiin asioihin vielä vastata. Aivan ensimmäisenä kollega Ryle. Tämä kestävyysperiaate, me emme nyt paneelissa käsitelleet kestävyyttä, mutta tämä on erittäin tärkeä asia. Ruoan tuhlaaminen on minulle hyvin läheinen kysymys. Ja uskon, että tässäkin asiassa foorumit, joiden, joilla luodaan vapaaehtoisia sitoumuksia, saavat paljon aikaa. Meillä on paljon esimerkkejä energiatehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöjen leikkauksesta. Kuinka tämä nyt sanotaankaan englanniksi? Niin, hiilipäästöt, hiilidioksidipäästöt. Ja muista aloitteista on, muista jätteiden vähentämisaloitteista on hyvin paljon esimerkkejä. Ja vielä jos tulkit antavat hiukan aikaa meille kysymys siitä, että pääsy on olemassa sekä vilkailla kaupunkialueella, että syrjäisemmällä alueella olemassa on meille hyvin läheinen. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että pienten suojeleminen antaa niille mahdollisuuden kilpailla. Tämä ei ole protektionismia, se on markkinoiden avaamista. Tässä pk-yritysten edustajien taitaa olla samaa mieltä. Enemmän kilpailua, ei protektionismia. Tämä on tapa edetä myöskin kriisin aikana. Sitten minun täytyy kommentoida vielä tähän, koska olin palveludirektiivissä esittelijänä. Parlamentti on äänestänyt siitä, että kaupunkisuunnittelu on erittäin tärkeä paikallisille toimijoille, mutta näitä tiettyjä kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita on käytetty syrjivällä tavalla niin, että joitakin toimijoita on voitu sulkea pois markkinoilta vetaa, vetoamalla ympäristön suojeluun tai kestävyyteen. Erittäin monessa monissa tapauksissa näin on tapahtunut ja siksi me olemme pyytäneet jäsenmaita täytäntöönpanemaan täysin myöskin palveludirektiiviä, myöskin tasapainoisen kohtelun suomisessa eri yrityksille ja eri toimijoille – Hyvä puheenjohtaja, odotan ilolla yhteistyötä kaikkien kanssa. Mielestäni tämä on hyvä tapa täällä valiokunnassa tehdä myöskin sisämarkkinatoimijoiden kanssa yhteistyötä niin, että me vain puhut täällä keskenämme. Ja haluaisin kiittää kaikkia osallistuneita, myöskin kaikkia niitä, jotka Twitterin kautta osallistuivat ja kaikkia, jotka meitä ovat kuunnelleet kotoa käsin. Kiitoksia. Um, uh, um, kiitos teille kaikille, että osallistuitte tähän Ja kiitos myös kaikille, jotka ovat verkossa seuranneet tätä näin. Ja kiitos myös kaikista nettikommenteista. Toivottavasti olette samaa mieltä, mutta Twitteri on lisännyt myöskin tähän lisämausteensa. En usko, että tässä kukaan on häirinyt, häirinyt sen suhteen, mitä se todettiin, mutta se on varmaankin mielenkiintoinen kokeilu, jota voidaan jatkaa tulevaisuudessa. Ja voin kutsua tässä Twitterin tiiminkin tähän kokoon, joka auttaa meitä sitten. Riikka ja meidän lehtitimme on auttanut tässä. Kiitokset tästä ehdotuksesta. Anna-Maria, tämä on ollut erittäin uusi ja hyvä aloite, jossa on keskitytty sisämarkkinoiden tiettyyn asiaan ja kuluttajiin. Seuraavaksi meidän varmaankin pitäisi ottaa mukaan kuluttajia tänne. Mutta kyllä tämäkin kiinnosti kuluttajia kuitenkin, mutta olisi hyvä kuulla, miten kuluttajat reagoivat tähän. Ja uskon, että kuluttajat myöskin etsivät informaatiota, tietoja siitä myöskin, mikä liittyy ostoihin ja muihin. Niin varmaan tämäkin olisi mielenkiintoinen asia katsoa. Kiitokset tiimille hyvästä työstä. Ja tämä auttaa meitä myös jatkotyössämme, erityisesti sähköisessä käynnin saralla. Voitte katsoa myöskin parlamentin päätöslauselmia sisämarkkinoista, jotka on hyväksytty suurella enemmistöllä kesäkuussa, jotka välittää sitten myöskin ensi kuun huippukokoukseen, jossa puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista, ja se on ministerien esityslistalla siellä. Tämä on varmaan hyvä tapa edetä tästä eteenpäin, ja odotamme tuloksia tämänkin suhteen. Näin lopuksi voitte todeta, että on todella, että ottakaa yhteyttä meihin. Meillä on myöskin säännöllinen tällainen tiedote. Jos ette ole vielä meidän sähköpostilistallamme, niin voitte ilmoittautua sinne. Saatte näin tietoa meiltä säännöllisesti. Tämä koskee myöskin netissä kuuntelijoita. Näin sisämarkkinat voivat auttaa kasvuja, kasvua kuluttajia ja työllisyyttä Euroopassa. Ja meillä on myöskin maataloustuottaja tänään paikalla, jota ei tavata tarkkaan usein. Jotta tämä myöskin, vaikka ei kuulu varsinaisesti meidän vastuualueeseen, mutta, mutta tiedän, että maatalousvaliokunta katsoo asiaa jotenkin nyt vähän epäilevästi. Ja puheenjohtaja kiittää ystävästyvistä tulkkeja, että saimme lisäaikaa. Ja tapaamme jälleen. Kiitoksia.